Okay, good morning everybody and please. Huomenta kaikille. Pyydän teitä istumaan paikoillanne ja aloitamme tämän kokouksen erittäin tärkeänä päivänä, kun juhlistamme kansainvälistä päivää 2012. Muistuttaisin kaikkia osallistujia siitä, että kaikki EUn viralliset kielet on saatavilla. Etsikää oikea kanava itsellenne. Esimerkiksi 11 on ruotsi, sen tiedän minä. Ja nyt aloitamme ja on hieno voida esitellä teille uusi Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz. Olkaa hyvä. Guten Morgen, Oikein hyvää huomenta, puheenjohtaja Gustafsson. Hyvää huomenta, arvoisat naiset ja herrat. Haluaisin toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Kansainvälinen naistenpäivä on Euroopan parlamentille hyvin tärkeä työpäivä, hyvin tärkeä keskustelun päivä – Poliittisesti on kyse hyvin tärkeästä viestistä joka vuosi Euroopan parlamentissa. Me olemme ylpeitä siitä, että keskustelu tasa-arvosta naisten ja miesten välillä on keskustelua, jota on käyty vuosien ajan tiukasti täällä parlamentin sisällä, mutta myös suhteessa muihin toimielimiin ja kansallisiin toimielimiin ja myöskin kansalaisyhteiskuntaan ja ammattiliittojen kulttuurin ja yritysmaailman suuntaan. Euroopan parlamentti on aina ja erityisesti naispuoliset kollegat, jotka ovat taistelleet aina tasa-arvon puolesta. Herra Gustafsson, teidän valiokuntanne ajaa tätä tärkeää työtä – Euroopan parlamentissa. Ja parlamentin puhemiehenä haluaisin nyt todella kiitellä teitä ja teidän valiokuntaanne siitä, että teette työtä todella jatkuvasti ja tiukasti. Meidän naisten oikeuksien valiokunnan nais- ja miesjäsenet ja puheenjohtaja Gustafsson erityisesti kyllä todella ajavat kantojaan läpi ja voimakkaasti taistelevat näiden asioiden puolesta meidän toimielimessämme. Kiitos oikein paljon tämän konferenssin järjestämisestä. Kiitos myös kollega Edith Bauerille. Hän istuu täällä ja hän on esittelijämme täällä parlamentissa, kun käsittelemme tämän vuoden teemaa sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä. Sama palkka samasta työstä tämä aihe on minun mielestäni ja parlamentin enemmistön mielestä todella keskeinen kysymys siinä, että saadaan aikaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta meidän mantereellemme. Minulle henkilökohtaisesti, ja tämän voin sanoa miehenä, myös aviomiehenä. Minusta tämä on yksi suurimmista haasteistamme, mutta myöskin yksi suuri häpeä, todella häpeä. Se, että samasta työstä voi maksaa eri palkkaa. Tämä on todella periaatteessa todella nöyryyttävää niille, yleensä naisille, joille maksetaan vähemmän. Meidän täytyy todella päästä eroon tästä epätasa-arvosta ja olen iloinen siitä, että tämä on tämän vuoden aihe. Siis samasta sama-arvoisesta työstä sama palkka kaikkialla Euroopassa. Tämän pitää olla meidän tavoitteenamme. Hienoa, että siitä puhutte tänään esittelijä Bauerin kanssa. Tämä on todella aihe, jota voimme tukea ja keskeinen haaste. Ja olen iloinen siitä, että tämä aihe on tämän päivän keskusteluiden keskiössä. Viime viikolla, hyvät naiset ja herrat, kävin Kreikassa ja lähiviikkoina ja kuukausina käyn vielä muissakin jäsenvaltioissa, joissa talouskriisi, talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut erityisen kielteisesti – Kreikassa olen nähnyt, keneen tällainen talous- ja rahoituskriisi iskee tiukimmin, nopeimmin, naisiin ja nuoriin. Epätasa-arvo sukupuolten välillä kriisiaikoina tietenkin näyttäytyy erityisen dramaattisena ongelmana. Ja nyt kun vietämme kansainvälisten naisten päivää ja puhumme tasa-arvosta lähinnä, haluaisin sanoa, että olen todella – huolissani siitä, että Euroopan unionissa kaikkein rikkaimmalla talousalueella maailmassa. Elämme maissa, joissa on kaikkein koulutetuimmat nuoret koskaan. Todella hyvin päteviä nuoria naisia ja miehiä jotka joutuvat kärsimään jopa 50 prosentin nuorisotyöttömyydestä. Tuo on kyllä dramaattinen tilanne. Vielä dramaattisempaa on ehkä se, että monet näistä nuorista naisista ja miehistä, joiden kanssa minä olen puhunut, eivät yhdistä enää Euroopan unionia tulevaisuuden näkymiin, vaan EU nähdään tavallaan ongelmien lähteenä. Tämä koskee myös monia naisia, jotka aivan oikeutetusti ovat sitä mieltä, että heitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Nämä naiset ovat sitä mieltä, että Euroopassa meidän pitäisi Euroopan parlamentissa huolehtia siitä, että epätasa-arvo otetaan voimakkaasti parlamentissa esiin. Ja kun kriisi kohdistuu ja sen vaikutukset erityisesti naisiin. Ja kun nuorisotyöttömyys on niin korkealla tasolla, niin työttömien naisten lukumäärä on suurempi kuin miesten. Eli kriisiaikoina sosiaalinen epätasa-arvo lisääntyy, sukupuolten välinen epätasa-arvo lisääntyy myös. Siksi todella meillä on tässä haaste edessämme. Meidän pitää luoda edellytykset, joista te keskustelette tänään. Kyse ei ainoastaan komission ja parlamentin tekemistä aloitteista, siitä, että oikeastaan tiettyjä lukuja. Kuulin avustajiltani tänään, että täsmälliset luvut ovat todella hälyttäviä. 60 prosenttia yliopiston päästötodistuksen saavistavat naisia. 12,4 prosenttia näistä naisista ovat suuryritysten hallintoneuvostoissa mukana. Tämähän on jo sinänsä melko järkyttävä luku. Mutta 3,2 prosenttia yritysjohtajista on naisia kaksi prosenttia hallintoneuvoston puheenjohtajista, kun yliopiston päästötodistuksen kuitenkin saa 60 prosenttisesti nainen. Eli tätä ei voida ymmärtää. Me tuemme aloitteita, joita muun mm. muassa Vivian Redding on tehnyt, jotta oikeudellisesti voidaan lähteä puuttumaan nyt tähän kysymykseen ja oikaisemaan se. Te keskustelette varmasti tästä. Minä olen nähnyt vieraiden pitkän listan – Kiitos siitä, että tulitte tänne. Aiheet, joista keskustelette, siitä miten rajoitetaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, miten saadaan oikeutena aikaiseksi tietyt äitiyteen liittyvät oikeudet. Nämä toimet, miten huolehditaan siitä, että jäsenvaltioissa toteutetaan nämä toimet ja miten nämä nähdään budjettineuvotteluissa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä myös minulle Euroopan parlamentin puhemiehenä. Teillä on pitkä lista aiheita tänään ja toivon, että tämä kokous on menestyksekäs. Toivon, että käytte keskustelua rakentavassa hengessä, ehkä vähän kiistanalaisestikin, kun siitä saattaa tulla menestystä – Toivon, että tämä on vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien välillä, jotka ovat täällä, ja tietenkin myös vieraiden kesken, jotka tulevat eri tahoilta yhteiskunnistamme. Toivon, että tästä tulee menestyksekäs ja tärkeä symbolinen päivä. Kiitos oikein paljon ja menestystä tähän työhön. Lopuksi minulla olisi pyyntö. Euroopan parlamentin puhemies. Hän on tavallaan instituutio. Miten tämän nyt sanoisin? Jonka pitäisi voida olla edustamassa parlamenttia kaikkialla. Aamusta iltaan tätä työtä teen ja jos se nyt istut täällä koko tämän kokouksen aikaa, niin se ei johdu siitä, ettenkö kunnioita tätä kokousta, vaan minulla on valtavasti tänä aamuna myös muita edustustehtäviä, joten pyydän, että ette pahastus siitä, että joudun lähtemään tämän tervehdyspuheenvuoron jälkeen. Kiitos oikein paljon ja menestystä. Thank you very much, uh, Mr. President. And, uh, we... Kiitoksia puhemies. Olemme iloisia, että teillä te tulitte paikalle, tehän olette tavallaan kävelevä mainos, niin kuin te sanoitte, siksi on tärkeää, että olitte paikalla läsnä, ja tämä osoittaa, että teille tämä on tärkeä kysymys. Olen erittäin iloinen tästä. Tiedän, että teillä on erittäin tiukka aikataulu, joten siksi on vieläkin hienompaa, että pystytte tulemaan. Kiitoksia. Good luck. Okay. <clears throat> Once again, good morning everybody. Vielä kerran huomenta kaikille. Todellakin lämmin, lämpimät tervetulon toimitukset kaikille teille, samoin kansallisten parlamenttien jäsenille 19 eri maasta, 16 maasta. Samoin mukana on edustajia hakijamaista, viisi jäsentä kahdesta hakijamaasta Haluan toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin jäsenet myös ja haluan toivottaa tervetulleeksi ensimmäisen paneelin puhujat. Rova Stark, Enod ja Rova Parantirium ja tietysti kaikki osallistujat olette erittäin tervetulleita tähän tärkeään tilaisuuteen. jo vuosien ajan tapana on keskustella ajatuksista vaihtaa kokemuksia kansainvälisen naisten päivän yhteydessä. Kansainvälinen naisten päivä itse asiassa pidettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1911. Yli miljoona naista ja miestä osallistuu naisten päivään, kampanjoi naisten äänioikeuden puolesta työn, työ, työolojen puolesta syrjintää vastaan toimitaan. Virginia Woolf puhui siitä, kuinka tärkeää on, että naisella on oma huone. Puhutaan myös siitä, että naisella täytyy olla omaa rahaa. Tämä ei totta silloin ja se on todellakin totta nykypäivänä. Naisten taloudellinen riippumattomuus on keskeistä, kun halutaan saavuttaa tasa-arvoisempi yhteiskunta. Tietenkään tämä, tässä ei ole kaikki, mutta se on todella olennaista. Tämän takia naisten valiokunta on valinnut saman palkkaisuuden teemaksi tämän vuoden naisten päivänä. Tässä keskitytään taloudellisiin kysymyksiin, taloudelliseen tasa on naisten ja miesten välillä. Tämä tuntuu tärkeältä aiheelta aikana, jolloin monet Euroopan maat läpikäyvät äh, ähm, talousta lama äh, palkkasyrjintä ja palkkaerot naisten ja miesten välillä ovat asioita, joita ei voida mitenkään selittää eikä hyväksyä. Me toivomme, että tämä parlamenttien välinen kokous arvokkaiden vieraiden avulla antaa selkeän merkin siitä, että meidän täytyy saada uutta vauhtia syrjinnän vastaiseen toimintaan. Tänään tulemme kuulemaan ensimmäisen paneelin puhujilta heidän näkemyksiään siitä, kuinka työmarkkina eh, erottelu vaikuttaa tasa-arvoon ja vaikuttaa tähän palkkaeroon miesten naisten välillä. Sitten toisessa osuudessa meillä tulee olemaan tilaisuus kuunnella kokemuksia eri kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista tietysti myös. Ja sitten voimme keskustella parhaimmista käytäntavoista, miten voidaan päästä eroon palkkaeroista. Sitten lopuksi vielä on kolmas paneeli. Siinä yhteydessä meillä on tilaisuus kuulla toimista, joihin EU on ryhtynyt, jotta pystyttäisiin torjumaan palkka kuilua. Vivian Redding, Euroopan komission varapuheenjohtaja, joka on vastuussa oikeuskysymyksistä, perusoikeuksista, kansalaisuusasioista, tulee olemaan kanssamme täällä ja meillä on myös ilo toivottaa tervetulleeksi Rova Vakis, Euroopan ministeri Turkista. Hän on myös pääneuvottelija jäsenyysneuvotteluissa. Rova Elit Bauer naisten asiain valiokunnan jäsen on esittelijä mietinnöstä, jossa sovelletaan periaatteita samapalkkaisuudesta naisiin ja miehiin, kun kyseessä on samanarvoinen työ. Rova Bauer lopettaa tämän kolmannen paneelin ja esittelee oman lausu- mietintöluonnoksensa ja sen päätavoitteet. Tässä voidaan keskustella parhaimmista kokemuksista ja käytännöistä, jotka voidaan ottaa myös mukaan tähän mietintöön ja siitä tullaan äänestämään valiokunnassa huhtikuussa. Olen varma, että tämän päivän keskustelumme tulee olemaan hyvää ja rikasta ja saamme uusia ajatuksia, joita voimme sitten toteuttaa elämässä. Ennen kuin vieraamme saavat puheenvuoron muutamia käytännön neuvoja. Parlamentin jäsenellä on rekisteröintikaavake, se on jaettu teidän, teidän pöydällenne, ja siinä voitte kirjautua puhujiksi. Muut puhujat voivat pyytää neuvoa vahtimestarilta. Me jaamme tämän kolmeen osaan. Ensin keskitytään työmarkkina erotteluun epätasa-arvotekijänä sitten toisessa osassa keskitytään aivan erityisesti kokemuksiin ja parhaimpiin toimintatapoihin ja kolmannessa osuudessa korostetaan sitä, kuinka Euroopan unioni voi tukea jäsenvaltioita, kun pyritään torjumaan sukupuolten välistä palkkaeroa. Te voitte valita, mihin osaan keskustelua haluatte kirjautua täyttämällä oikean kohdan kaavaketta. Tietysti on mahdollista rekisteröityä kaikkiin osuuksiin. Puhe aika on kolme minuuttia. Ja jotta mahdollisimman monet ehtivät puhua, ja tämä kolme minuuttia siis parlamentin muille yksi minuutti puheaikaa. Sitten vuorossa ensimmäinen paneeli. Ja puheenvuoron saa Karin Enod, EAYn naisvaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Um, dear ladies, dear gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, alkuun haluan onnitella kaikkia naisia näin kansainvälisenä naistenpäivänä maaliskuun kahdeksantana päivänä. Ja haluan myös toivottaa kaikille miehille mukavaa päivää juhlimassa yhdessä naisten kanssa. Haluan kiittää parlamenttia siitä, että EAY on saanut kutsun osallistua tähän paneeliin. Aiheemme on äärimmäisen mielenkiintoinen, koska työmarkkinoiden eriytyminen on ollut viimeisten 50 vuoden aikana kovin selvä ilmiö. Olen kuitenkin hieman yllättynyt yllättynyt siitä, kun todetaan, että sama palkka samanarvoisesta työstä on teemamme. Tämähän on varsin yleistä jo tänä päivänä. EAY on oikeastaan hu- enemmän huolissaan siitä, että samanarvoisesta työstä kenties pitäisi pikemminkin puhua ja siitä maksettaisiin samaa palkkaa, eikä samasta työstä samaa palkkaa. Työ ja samanarvoinen palkka on entistä tärkeämpää. Kiitos siis, että huomioitte tämän aiheen valinnassa. Sitten vertikaalinen ja horisontaalinen eriytyminen työmarkkinoilla, eri aloilla ja ammattialoilla myös. Tämä tarkoittaa sitä, että naiset ja miehet yleensä työskentelevät eri ammateissa, eri aloilla ja eri asemassa. Komissio on todennut, että kuudessa ammatissa äh, on suuria osuuksia joko miehiä tai naisia ja päällekkäisyyttä ei juurikaan ole. Naisten osalta suurin kategoria on myyjät. He eivät varmaankaan ole täällä äh, suurimpana ryhmänä edustettuna tänään, ikävä kyllä. Sitten hoitotyöntekijät, toimistotyöntekijät, avustavissa tehtävissä työskentelevät miehet taas ovat ajoneuvokuljettajina ja rakennuksilla ja pk-yritysten johdossa. Pohjoismaissa ammatillinen eriytyminen on sellaista, että naiset ovat julkisella sektorilla vallalla – kun taas miehet etupäässä työskentelevät yksityisellä sektorilla. Jos katsomme vertikaalista eriytymistä, niin huomaamme, että miehet ovat paremmin palkatuissa tehtävissä. Palkkaerot juontavat juurensa siihen, että naiset ja miehet työskentelevät eri ammateissa ja eri aloilla, mutta myös siitä, että naiset ja miehet työskentelevät eri tasoilla vertikaalisesti naiset ovat aliedustettuina teollisuuden hyvin palkatuilla aloilla ja liike-elämässä. Työmarkkinoiden sukupuoli eriytyminen, äh, sitä pidetään pääsyynä palkkaeroihin ja siihen, millä tavalla naisten ja miehet ovat edustettuina eri aloilla. Sitten tasapainoisemman edustuksen kautta eri aloilla palkkaeroikin saataisiin kursittua pienemmäksi. Enää esteitä koulutuksen valinnassa ei juurikaan ole. Tytöillä on vaihtoehtoja enemmän kuin pojilla, koska keskimääräisesti heillä on parempia arvosanoja koulussa kuin pojilla. Naisten valinnoille ammattiurasta esitetään erilaisia perusteluja. Naisten kiinnostuksen kohteet ovat erilaisia kuin miehillä, ja tämä toki voi olla yksi selittävä tekijä myös eriytymisen työmarkkinoilla. Varmasti naiset haluavat paremman tasapainon työ- ja perheelämän välille. He haluavat käyttää aikaa perheen ja ystävien kanssa, ja heille on vaikeaa näin ollen äh, toteuttaa omaa uraansa. Naisvaltaisilla aloilla äh, osa-aikatyö on hyväksytympää kuin miesvaltaisissa ammateissa. Tämänkaltainen tilanne ei edistä naisten mahdollisuuksia saada kurotuksi palkkaeroja umpeen suhteessa miehiin. Nämä selity- Yksi selitys voisi olla myös se, että naiset valitsevat osa-aikatyön, koska miehet haluavat nimenomaan tyypillisen miesten työn, eli koko aikatyö ja mahdollinen ylityö vielä. Kuitenkaan osaajan valitseminen ei aina ole itse valittu ratkaisu. Se voi olla ainut vaihtoehto. Naisvaltaisilla aloilla tai ammateissa hyvin pitkälti löytyy yhteys myös siihen, miten työtehtävät kotona jaetaan naisten ja miesten välillä. Jos työskentelee osa-aikaisesti, niin on hyvin suuri mahdollisuus, että päätyy köyhyysloukkuun. Ura, mahdollisuus, uralla eteneminen on, on hyvin heikkoa ja eläkekin todennäköisesti heikko. Monet naiset eivät tätä kuitenkaan ymmärrä ennen kuin usein liian myöhään, kun ovat jo päätyneet hyvin vaikeaan tilanteeseen. On kuitenkin sellainen suuntaus, että Korkeasti koulutetut naiset työskentelevät vähemmän osa-aikaisesti ja jos he ovat osa-aikatyössä, niin tämä jatkuu lyhyemmän aikaa. Aliarvostuksenkin on kovin vaikea puuttua ja se on suuri huoli pienipalkkaisissa töissä. Arviointi voi olla hyvä väline, jos se ei ole liian yksityiskohtainen. Voi olla, että on liian hirviömäisiä järjestelmiä, joten käyttö on aivan liian monimutkaista. Kun työarviojärjestelmiä käytetään, niin on voitu havaita, että on kovin vaikea päästä sopimukseen siitä, miten palkkoja voitaisiin sitten nostaa, kun aliarvostusta on havaittu. Harvemmat naiset pääsevät johtoasemiin monet kuitenkin haluaisivat johtotason työn. Usein johtotehtävät ovat vaikeasti yhdistettävissä perheelämän velvollisuuksiin ja näin naiset äh, hieman arastelevat tälle tielle lähtemistä. Lopuksi se, missä määrin eriytymisen poistamisella voitaisiin vaikuttaa palkkaeroihin. Totta kai liittyy myös työmarkkinaosapuolin työehtoneuvotteluihin ja palkkaneuvotteluihin. Kaikkien työmarkkinaosapuolten ja poliittisten osapuolten täytyy löytää oikeat ratkaisut. Poliitikkojen on löydettävä asianmukaisemmat välineet niin, että kaikki, sekä naiset että miehet, pääsevät työmarkkinoille ja pysyvät siellä. Pyydän, että EUn toimielimet toteuttavat johdonmukaista politiikkaa tällä alalla niin, että ne kantavat vastuunsa ja sopivat esimerkiksi äitiysvapaa-direktiivistä. Työmarkkinaosapuolten täytyy päästä sopimukseen työaikadirektiivistä. Sielläkin on tiettyjä perheystävällisiä määräyksiä kahden osapuolen on päästävä yhteisymmärrykseen tästä kysymyksestä ja toivon todellakin, että tähän päästään vielä meidän aikanamme. Kaikki osapuolet haluavat päästä tavoitteeseen, mikä meille määritellään 2020 strategiassa 75 prosentin osallistumisasteeseen sekä naisten että miesten osalta. Kaikkien sidosryhmien on ymmärrettävä, että on toteutettava johdonmukaisempaa, vahvaa politiikkaa niin, että perhe-elämä ja työelämä voidaan sovittaa paremmin yhteen. Ja meillä on oltava kunnon direktiivit, jotka tukevat tätä ratkaisua. Minä olen keskittynyt EUn toimielimiin tässä asiassa ja totta kai ne ovat tärkeitä, erityisesti niin, että näitä aiheita nostetaan esille ja hyväksytään yhteisiä suuntaviivoja ja lakeja. Mutta katson kuitenkin, että kansalliset parlamentit ovat keskeisessä roolissa niin, että EU:ssa saadaan uusia tasa-arvon välineitä ja täytäntöön pannaan EUn lainsäädäntöä tällä alalla asianmukaisella tavalla. Naisiin ja perheisiin investoiminen on aina hyvä investointi myös kokonaispolitiikan näkökulmasta Euroopassa ja EU 2020 strategian näkökulmasta. Paljon menestystä tähän tärkeään työhön. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, Rouva Enod. Sitten seuraava puhuja, Agneta Stark, taloustieteen professori Ruotsista. Olkaa hyvä. Celebrating the international... Kansainvälisen naisten päivän juhliminen on usein päivällön voidaan osoittaa vihaa tai surua, kun naisia tapetaan tai raiskataan kaikkialla maailmassa seksuaalirikosten, köyhyyden, kärsimyksen sureminen, mutta minä haluaisin myöskin puhua tänään – edistyksestä koulutuksen kautta. Viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana koulutustaso on noussut voimakkaasti EU-ssa, OECD-maissa ja maailmassa. Tietoyhteiskunta kasvaa hyvin nopeasti. Suurta edistystä on tapahtunut ja sitä voidaan juhlistaa. Minä haluaisin puhua muutaman sanan siitä, mikä yhteys koulutuksen ja työmarkkinoiden välillä on erityisesti ajattelen työmarkkinoiden eritymistä. Koska tänään, kun rakenneuudistuksia tapahtuu, näemme ehkä noidan kehän tämän eriyttämisen osalta, tai saattaisimme myös nähdä edistystä kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta. Minusta tuntuu, että tässä on nyt hienoja toimintamahdollisuuksia. Tämän kaiken takaa löytyy se, miten yhteiskunnat järjestetään tulevaisuudessa, miten voidaan huolehtia siitä, että tärkeät yhteiskunnan osat toimivat tulevaisuudessa hyvin. Niin, että meillä on päteviä ihmisiä, jotka pystyvät hoitamaan kaikkia näitä tehtäviä. Ja henkilökohtaisemmalla tasolla, miten jokainen nainen ja mies voi saada työmahdollisuuksia, mahdollisuuksia tehdä palkallista ja palkatonta työtä, joka sopii näiden ihmisten unelmiin, elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Muutamia tosiasioita nyt. Naiset edustavat enemmistöä opiskelijoista ja päästötodistuksen saaneista lähes kaikissa OECD-maissa. Valitsin tässä OECDn tilastotietoja mieluummin kuin EUn, kun haluaisin vähän kansainvälisemmin katsoa tätä kysymystä. Naisia on paljon koulutus, terveys, hyvinvointialoilla, jotka ovat tärkeitä, samoin kuin humanistiset alat ja taide. Ainoa ala, jolla miesiä on enemmän, on insinööri, rakennusalat. Naiset opiskelevat useampia eri aloja korkeasteen koulutuksessa kuin miehet. Ja tämä heijastuu ulottuu myös työmarkkinoihin. Naiset ovat siirtyneet lähes kaikille työmarkkinoiden alalle. Ehkä rakennustuotantoalalla vähemmän, mutta aikaisemmin oikeustiede tai arkkitehtien ala oli hyvin pitkälti naisten, miesten käsissä, anteeksi, mutta näin ei enää ole. Nuorista naisista 46 prosenttia on saanut korkeamman asteen koulutuksen päästötodistuksen nuorten miesten joukossa 31 prosenttia. Eli tässä on 15 prosenttiyksikköä eroa naisten eduksi. Naiset ovat jo pitkän aikaa hakeutuneet korkeampaan koulutukseen kuin miehet. Myös lukutaito ah, lisäävät ohjelmat Botswanassa tai Namibiassa ja myöhemmän iän oppiminen. Kokemukset Itä-Aasiasta ja latinalaisessa Amerikassa osoittavat, että naiset ovat enemmistönä kaikkialla myös vanhempien opiskelijoiden joukossa. Naiset kiinnostuvat kyllä opiskelevat mielellään, mutta ei huolta, koska miehet ovat edelleen johtopaikoilla myös näissä yliopistoissa. Korkeamman asteen koulutuksen. Ja tässä ajattelen nyt yksilöä ja yhteiskuntaa kaiken kaikkiaan. Ja yleensä OECDn lukuja varten katsotaan juuri tuota julkista puolta, mutta jos ajatellaan yksityisemmin, niin jos mennään yliopistotason koulutukseen, niin saa varmaan korvauksen työstä kuin muut. Yliopistokoulutus on sellaista, että siitä saa paremman palkan ja työelämän aikana OECD-maissa, siellä on monenlaisia maita, Meksiko, Meksiko esimerkiksi mukaan lukien, miehen työelämän aikana hän saa 175 000 dollaria enemmän palkkaa kuin jos hänellä ei olisi yliopistokoulutusta ollut. Naisten osalta vastaava luku on 110 000 Yhdysvaltain dollaria. Siis keskimäärin 65 000 dollaria vähemmän naisille, koska miehet ansaitsevat enemmän kuin naiset, jos koulutustaso on sama. Ja sitten yhteiskunnan kannalta ajateltava hyöty. Nettohyöty miehen osalta, joka on korkeasti koulutettu. Jos ajatellaan, että pohdittaisiin, pitäisikö tässä investoida miehen vai naisen 91 000 Yhdysvaltain dollaria miestä kohden ja naisen osalta 55 000 Yhdysvaltain dollaria. Eli miehet ansaitsevat enemmän työssä, joka vaatii korkeakoulutusta, mutta samantyyppiset työtehtävät, vastuuntaso ja niin edelleen. Miehet myös maksavat enemmän veroa tämän korkeamman tulon kautta. Eli keskeinen talouskysymys tässä voisi olla se, miksi kuka mahdollistaisi naisille yliopistokoulutuksen, kun olisi kannattavampaa antaa miesten kouluttautua yliopistoissa. No tämä ei ole tietenkään vakavasti otettava ehdotus, vaan tämä on looginen johtopäätös. OECDn julkaisusta koulutus, mutta ei OECDkään tätä ehdotusta sinänsä esitä. No miksi miehet eivät sitten hakeudu yliopistokoulutukseen? Eivätkö he pidä rahan ansaitsemisesta? No se ei ole varmaankaan syy, vaan he ansaitsevat enemmän ilman yliopistokoulutustakin kuin naiset, eli he pärjäävät paremmin myös ilman yliopistokoulutusta. Eivätkö miehet sitten halua oppia? Tuo on hankala kysymys. Miksi naisia on enemmän yliopistoissa? No siksi, että he ansaitsivat vieläkin vähemmän ilman yliopistokoulutusta. Mutta jos nyt katsotaan tulevaisuutta Euroopan unionissa – ajatellaan, että Euroopan unionissa uhkaa työvoimapula. Hyvin provokatiivisesti voitaisiin sanoa, että EU ei enää luota tässä miehiin, koska kaikki kampanjointi liittyy siihen, että halutaan naiset korkean teknologian aloille töihin tai rakennusalalle. Jos hyväksyttäisiin tällainen sukupuoliperustainen erottelu korkeakoulutuksessa. Olisi kai loogisempaa tukea miehiä siirtymään yliopistoihin opiskelemaan, mutta miehet kääntävät nyt selkänsä yliopisto-opinnoille. Nyt näyttää siltä, että Euroopan unioni ainoastaan kannustaa naisia tekemään lisää muutoksia, kun naiset ovat osoittaneet jo olevansa niin valmiita muutoksiin. Vaarallinen johtopäätös olisi se, että se ei pitäisi kannustaa yliopisto-opintoihin. Mutta minun mielestäni kukaan järkevä ihminen ei tuollaista ajatusta voisi saada. Tärkeää kuitenkin on se, ettei ainoastaan jatketa naisten kannustamista, naisten siirtymistä uusille aloille. Mutta miehet pitäisi saada myöskin pois noilta aloilta, jotka ovat miehille niin tuttuja – Ajatelkaa vaikka nykymuutoksia EUn jäsenvaltioissa. Tämä liittyy puhemies Schulzin puheenvuoroon, eli säästötoimit. Mitä vaikutuksia niillä on keskeisillä naisten aloilla? Koulutus, terveysala ja näihin aloihin liittyvä tutkimus. Nyt mielestäni on hyvin, hyvin tärkeää kääntyä poispäin keskustelusta, jota jo monissa jäsenvaltioissa nähdään. Naiset ehkä jotenkin pääsevät käyttämään hyväkseen korkeakoulutusta liikaa. Tässä ei nähdä sitä, mitä naiset varsinaisesti opinnoista hakevat. Naisista puhutaan usein kuluttajina, eivätkö he kuluta nyt liikaa koulutusta. Tässähän on kuitenkin kyse myös investoinnista Euroopan unionin tulevaisuuteen. Naisten pitäisi olla mukana korkeassa koulutuksessa normina. Nyt meidän pitäisi kantaa huolta miehistä. Sitä, että miehet eivät pärjää niin hyvin kuin modernit kansalaiset olettaisivat juuri oppimisen, pätevyyden hankkimisen osalta. Tämä on nyt vähän erilainen katsantokanta tämän aamun aiheeseen, mutta siinä itse asiassa nyt keskitytään aivan samaan alaan, koska yksi syistä siihen, että miehet eivät siirry uusille aloille, on se, että miehet ansaitsevat paremmin pysytellessään tutuilla aloilla. Naiset ovat muuttuneet, sopeutuneet, oppineet uusia asioita. Ja jos nyt sanomme, että 3,2 prosenttia naisista pääsee ihan huippupaikoille yksityisissä yrityksissä, voitaisiin myöskin sanoa, että 96,8 prosenttia näistä paikoista on miesten hallussa. Miehet ryhmänä kuitenkin selviävät opinnoistaan vähän heikommin, ovat aliedistettuina yliopistoissa ja kuntekin ansaitsevat erittäin hyvin verrattuna siihen, mitä pätevyyksiä heillä on. Kiitos. Thank, thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia Rova Stark. Seuraavaksi vuorossa Rova Paran Tirion. Hän edustaa euroa. Found tästä. Sorry, microphone. Uh, thank you very much for... Kiitoksia kovasti kutsusta. Kiitoksia tästä erittäin provosoivasta puheenvuorosta tässä äsken. Meillä on paljon keskustelua varmasti. Nyt haluaisin palata naisiin työvoimassa ja haluaisin kehitellä kahta ajatusta, jota jo muutkin käsittelevät, nimittäin valinnat, joita teemme ja minkä tyyppinen yhteiskunta, minkä minkästä yhteiskuntaa työtä haluamme rakentaa, miten haluamme yhdessä elää naisten ja miesten kesken. Ja haluaisin palata vielä äh, tähän tuottoinvestoinneille asiaan, jonka Anjetta otti esille. Ensinnä sukupuolten välinen erottelu on fakta työmarkkinoilla. Me olemme kuulleet jo luvuista, lisään vielä muutaman, jotta tämä tulee selväksi, mitä tulee työolotutkimukseemme, joka tehtiin 34 Euroopassa maassa, totesimme, että 17 prosenttia miehistä tekee työtä työpaikoilla, jossa on naisia ja miehiä, ja 22 naisista on saman tällaisissa työpaikoissa, joten normina on tehdä työtä ammateissa, jossa ollaan saman sukupuolen kanssa tekemisessä ja vain harvat ihmiset tekevät työtä toisen sukupuolen edustajien kanssa. Tämä koskee työllisyyttä, tämä löytyy eri sektoreilta. Naiset ovat alalla, opetuksen alalla, edustettujen miehet rakennusalalla esimerkiksi. Tämä koskee myös yrityskokoja. Naiset useammin tekevät työtä pienissä yrityksissä, joten suurta eriytymistä on se, Tämä koskee siis myös ammattialoja ja yrityskokoja. Sitten tämä lasikatto kolmantena asiana. Sekin on varsin kiintoisa kysymys ja voimme luonnehtia tätä. Kun tarkastelemme tilastotietoja, olemme mitanneet lasikattoa. Ihmiset ovat kertoneet, että jos heidän pomonsa on nainen, näin on tapahtunut vuodesta 1991 tähän päivään saakka. Tilanne on noussut 6 prosentilla, nyt 22 prosenttia on nyt tilanne, jos me haluamme siis päästä 45 prosenttiin, tämä on naisten osuus työvoimassa, tai 50 prosenttia, niin siihen menee sitten vielä 40 tai 60 vuotta, ellemme muuta jotakin, ellemme pysty edistymään asiassa. Joten lasikatto on tosiasia. Tämä ei koske pelkästään sitä, että naiset ovat johdossa, vaan johtotyypeistä. Yleensä naiset johtavat pieniä työryhmiä, osa työ, työntekijöitä, epätasa-arvo on hiukan enemmänkin kuin mitä ensin näyttää. Sitten toinen tärkeä tekijä on ei pelkästään palkkaero, vaan myös matalapalkkaisuus. Suurin osa naisista yleensä naiset siis aina ansaitsevat vähemmän. Naisten osuus matalapalkkaisessa ammatissa on noin 35 prosenttia ja tämä jatkuu koko uran aikana. Tämä vaikuttaa uraan tietysti ja, ja vaikuttaa siihen, miten voidaan jatkossa jäädä eläkkeelle tai suorittaa hoitotehtäviä, joten erottelua edelleenkin on, se on varsin monimuotoista ja tämä on tärkeää ottaa huomioon toiseksi. Yksi tärkeä sektori tai toiminta meille on hoitoalat koska tässä kaikki tavallaan yhdistyy ja siellä meidän täytyy tehdä valintoja. Olemme päättäneet Euroopassa, että 75 prosenttia naisista ja miehistä osallistuisi palkkatyöhön. Me olemme tehneet tällaisen valinnan. Olemme päättäneet, että kyllä he osallistuvat työelämään, joten ho- hoitopuoli hoidetaan muulla tavalla. Mitä emme ole täysin miettineet, minkälaisia seurauksia tästä valinnasta syntyy. Me tiedämme, että naiset ovat päävastuullisia hoidosta kotona. Nyt meidän täytyy päättää, tuleeko hoidosta palkallista vai palkatonta ja kuinka paljon siitä maksettaisiin. Meidän täytyy myös päättää, minkä tyyppisiä työpaikkoja hoitoalalle perustamme. Aiommeko tukea hoitotyötä, sosiaali- sen maksun, Esimerkiksi kerrotaan naiset, että nyt olette saaneet lapsia, nyt voit saada vanhempainlomaa ja muutaman vuoden ajan hoidatte lapsia, sitten palaatte työelämään. Vai markkinoimmeko näitä työpaikkoja ja sanomme, että no koittakaa nyt löytää joku, joka hoitaa teidän lapsianne vai järjestämmekö tämän asian yhdessä tiettyyn standardein ja Tämä on yhteiskunnallinen valinta ja Euroopassa meillä on erilaisia toimintatapoja ja asenteita. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, koska tämäkin vaikuttaa naisten palkkaan, työpaikan laatuun ja naisten mahdollisuuksiin osallistua ja minkä tyyppiset naiset osallistuvat yleensä työmarkkinoihin, markkinoille ja minkälaisia päätöksiä he tekevät esimerkiksi lapsen hankkimisesta. Tämä on tärkeää vanhemmille työntekijöille, kaikille. Meillä oli ennen nämä Barcelonan kriteerit käytössä. Haluttiin saada aikaan lapsenhoitojärjestelmää tai infrastruktuuria. Ehkä meidän pitäisi palata tähän uudestaan. Ei, tämä ei koske pelkästään lastenhoitoa, vaan myös siten, miten koulutusjärjestelmä tai koulujärjestelmä mahdollistaa sen, että lapset voivat käydä työssä ja hoitaa lapsia silti myös koulun jälkeen, tai miten lapset koulun jälkeen pärjäävät. Tässä on vammaisia lapsia tai van, vanhemmat kotona hoidettavana. Yleensä nainen joutuu hoitamaan myös omat vanhempansa, kun he ovat ikääntyneitä. Meillä, meidän täytyy tehdä valintoja. Hoitoala pitää järjestää. Meillä on erilaisia keinoja toimia tässä ja me voimme myös ottaa huomioon työntekijät sektorilla, jolla on eri, tähän liittyy erilaista laadukasta työtä. Sitten kolmas kysymys, suhde aikaan. Kuten sanoin aikaisemmin, naiset tekevät palkkatyötä, hoitavat kotitehtävät ja ehkä heillä on vielä toinen, toinenkin työ paikka. Ja kotona tietysti työn on palkatonta. On varsin kiinnostavaa tarkastella esimerkiksi naisten osa-aikatyötä, kuinka paljon aikaa menee eri aktiviteetteihin. Ja tätä voimme kutsua tällaiseksi tuhkimoefektiksi, miten prinsessasta tulee piika. Sitten kun on lapsia, nainen hän tekee paljon palkattonta työtä joka päivä kotona ja osa-aikainenkin nainen tekee enemmän pidempää päivää kuin täyspäivää tekevä mies, kun otetaan huomioon palkaton työ ja palkallinen työ. Tässä pyydettäisiin, että miehet myös osallistuvat enemmän palkattomaan työhön. Tarvitaan myös parempaa sosiaalista infrastruktuuria avuksi. Ehkä tarvitaan myös työajan sääntelyä. Ehkä voitaisiin näin rajoittaa työaikaa ja silloin naisten olisi helpompi yhdistää eri tehtäviä ja ehkä naisten ei pitäisikään enää tehdä osa-aikatyötä ja he saisivat eri tavoin palkkansa. Kiinnostavaa on myös nähdä, nähdä, miten tämä vaikuttaa asenteisiimme, kun pyysimme haastattelussa ihmisiltä, missä määrin he pystyvät tasapainottamaan työelämän yksityiselämän kanssa, niin miehet yleensä sanovat, että on erittäin vaikea tasapainottaa näitä kahta. Ja tämä on aika tärkeä seikka mielestäni, koska naisilla ja miehillä on erilaiset lähtökohdat, kun he päättävät siirtyä palkkatyöhön. Miehet alkavat työn, sitten hankkivat lapsia ja sitten huomaavat, että se onkin vähän hankalaa. Naiset toisaalta tietävät, minkälaisia rajoituksia tästä syntyy ja he yrittävät sovittautua tähän rakenteeseen mukaan. Naiset pitävät säännöllistä järjestystä ja joustavuudesta. He tietävät, että he voita, voivat hakea lapset koulusta tai hoidosta ja niin edelleen ja hoitaa muut tehtävät. Tärkeää on myös asennekysymys. Meillä on pieni indikaattori tutkimuksessanne, joka liittyy aikajärjestelyihin ja kuinka helppoa työntekijöiden on ottaa tunti tai kaksi työaikaa ja silloin voivat hoitaa jotakin pikku hätätilanteita. Ja me totesimme, että miesten on helpompi näin tehdä kuin naisten, joten mielestäni meidän pitää tarkastella kestoa, mutta täytyy ottaa huomioon myös ai- mm, aikataulut ja oikeudet, joita ihmisillä on ja minkälaiset asenteet ovat vallalla. Sitten kolmantena asiana, kun tällainen eriytyminen tai erottelu on tapahtunut, ihmiset ovat alttiina eri riskeillä ja y- miesten kohdalla, tai jos kuvataan naisten, pitäisi kuvata naisten työpaikka, että ymmärtäisimme, minkälaisia riskejä näihin töihin liittyy, tehdä niistä näkyviä ja varmistaisimme myös sen, että meillä on ennakoivaa, ennaltaehkäisevää toimintaa riskien suhteen. on mielenkiintoista nähdä, että naiset yrittävät on yritetty mitata sitä, minkälainen riski syntyy siitä, kun kantaa raskaita taakkeja. Varsin harvat naiset ovat kuitenkin tästä mitään kertonut, kun tämä kysymys tehtiin, liittyykö työhönne raskaiden taakkojen kantaminen. Kun muutimme kysymystä, ihmisten, puhumme ihmisten kantamisesta ja heidän käsittelystä, niin silloin naiset tuovat esille. On tärkeää, että tarkastelemme naisten töitä ja yritämme ymmärtää, sitten voimme kehittää laatutyötä kestävällä tavalla. Näin naisten miehet voivat mm, käyttää koko potentiaalia. Tässä tarvitaan monitasoista toimintaa. Ja meidän pitää myös muuttaa yhteiskuntaamme ja tehdä selkeä päätös siitä, mitä me haluamme saavuttaa. Ja meidän pitää myös varmistaa, että jatkossakin voimme pysyä valitsemallamme suunnalla. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. And... Kiitoksia, rouva Parantirio Ja seuraavaksi puheenvuoron saa yleisö. Meillä on täällä puhujalista. Ensin haluan kiittää lämpimästi puhujamme, että tulivat paikalle ja osallistuvat tämän päivän kokoukseen erittäin arvokasta meille. Ja nyt Kuulemme sitten kommentteja salista ja sen jälkeen te voitte myös vastata näihin, joten kysymyksiä ja kommentteja. Puheenvuoron saa ensin Rova Barbara Bodiska Puolan Seimistä kolme minuuttia korkeintaan. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, ponieważ występuję jako pierwsza. Puheenjohtaja, koska puhun ensimmäiseksi, niin haluaisin pyytää pientä bonusta ajoitukseen. Puolan työlainsäädännössä työntekijöillä on oikeus saman palkkaan samasta työstä. Meillä on myös Amsterdamin sopimus, joka velvoittaa kaikki jäsenvaltiot varmistamaan saman palkan periaatteen samasta työstä. Vuodesta 2010 Puolassa naistyöntekijöiden määrä on 8,2 miljoonaa ja miehiä on 9,7 miljoonaa. Vaikkakin sääntelyä on, niin palkkatasossa ja työllisyydessä naisten ja miesten välillä on eroja. Aivan lyhyesti sanottuna voin todeta, että julkisen sektorin erot ovat yli 600 slottia ja yksityisellä sektorilla ero on Tätä hiukan hidastamaan tahtia, koska tulkille ei mennä pysyä perässä. Zwrócić uwagę, że te różnice najdotkliwiej Niin, haluan kiinnittää huomionne siihen, että nämä erot näkyvät erityisesti seuraavissa ammateissa julkiset viranomaiset, korkeat virkamiehet ja johtotehtävissä toimivat. Näissä ryhmissä palkkaerot olivat 8400 slottia miehille ja 6067 slottia naisten osalta. Eli 2300 oli ero miesten ja naisten välillä. Edistys on hidasta ja Tämä ero on pysynyt edelleenkin vallalla, vaikkakin työllisyys on lisääntynyt. Sitten perhevelvollisuuksista huolehtiminen on edelleenkin iso huolenaihe. Parantumista vuonna 2011 ei juurikaan ole havaittu. Tutkimuksessa havaittiin, että naiset, jotka olivat suuryritysten palveluksessa, saivat noin 5500 slotin palkkaa ja miehet saivat edelleenkin isompaa palkkaa. Palkkaero oli siis noin 4 prosenttia. sloteissa palkkaero oli yli tuhat. Kaikista suurimmat erot edelleenkin olivat peruskoulutuksen saaneiden henkilöiden ja eri ammateissa toimivien, tavallisissa manuaalisissa ammateissa toimivien palkkojen suhteen. Yli 40-vuotiaiden naisten osalta palkkaero kasvoi kaikista suurimmaksi näillä aloilla – naisten urakehitys on hitaampaa ja tämä johtuu uran työelämän keskeytyksistä silloin, kun nainen saa lapsen. Naiset ovat usein julkisella sektorilla ja heihin kohdistuu myös budjettileikkauksia helpommin kuin miehiin. Vaikkakin koulutusta naisilla on enemmän ja he eh, toki saavat tätä kautta mahdollisuuksia, niin kuitenkin edelleenkin eh, tasa-arvoisten mahdollisuuksien näkökulmasta heidän asemansa on vaikea. Na, na, zakoń, na zakończenie wobec tego powiem, że e, dodatkowym... Lopun voin vielä todeta, että on lisäongelma, joka meillä on edessämme. Tämä liittyy eläkeikäuudistuksiin. Eläkkeelle lähtö ikään, iän pitäisi olla sama kuin miehillä ja naisilla. Uh, Kiitoksia kovasti. Tämä taisi kuitenkin liittyä enemmän tähän toiseen paneelin aiheeseen. Muistuttaisin vielä parlamentin jäseniä, että tekin voitte pyytää puheenvuoroa tietenkin. Ja jos luette valmista tekstiä, tiedän itse omasta kokemuksestani, että on helppo tai helposti puhuu liian nopeasti, mutta silloin tulkien on hankalampi tulkata ja pitää vauhtia yllä. Joten pyydän puhumaan aika rauhallisesti, jotta on aikaa tulkkaukselle. Seuraavaksi puheenvuoron saa Elisabetta Rampi Italian senaatista. Olkaa hyvä, kolme minuuttia maksimissa, niin pyydän keskittymään tähän paneelin aiheeseen. Ringrazio per l'opportunità di poter discutere di un... Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden olla keskustelemassa tästä hyvin tärkeästä aiheesta näin tärkeänä päivänä. Italiassa naisten osallistuminen työmarkkinoille on hyvin kaukana Sabonin tavoitteista. Neljäkymmentäkuusi prosenttia vähän reilusti naisista tekee palkkatyötä. Eroja maan pohjois- ja eteläosien välillä on paljon. Pohjoisessa yli 50 6 prosenttia ja etelässä päästään vajaaseen 30 prosenttiin. Naiset tekevät erityisesti työtä matalapalkka-aloilla. Usein tässä on kyse stereotyyppisistä töistä, töistä, joilla ei ole urakehitystä luvassa. Usein naiset tekevät palkkatyön lisäksi paljon hoivatyötä – vaikka lainsäädäntöä ja säädöksiä on paljon, niin arkipäivä näyttää sellaiselta, että siihen vaikuttaa kielteisesti myös talouskriisi. Varoja ei ole riittävästi ja riittävästi pitäisi tukea naisia, jotta naiset voisivat yhdistää työ- ja perheelämän, yksityiselämän paremmin – tämän jaon poistaminen on usein hyvin hankala. Tämä liittyy naisten asemaan, mutta myös yhteiskuntaan kaiken kaikkiaan, koska tämä ammatillinen erottelu ei ole ainoastaan epäoikeudenmukaista, vaan tässä myöskin viedään kehitysmahdollisuuksia koko yhteiskunnalta. Lisäksi on muistettava, että Italia on kuitenkin se maa, jossa on hyvin paljon naisyrittäjiä. Kuitenkin sukupuolen perustuvaa syrjintää nähdään edelleen työmarkkinoilla, ajatellen työpaikan saamista, palkkausta. Usein näissä kysymyksissä palataan vanhoihin tapoihin, joten tasa-arvo ammattielämässä, työelämässä ei vielä nähdä. Tässä nähdään stereotypioita, kulttuurin vaikutusta. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, että naisten asemaa pitäisi vahvistaa. Horisontaalinen erottelu on tässä myöskin tärkeä. Pitäisi ajatella naisten osallistumista myös ajatellen heidän osallistumista – sosiaaliturvamaksuihin ja niin edelleen, ja ajatella heidän koulutusmahdollisuuksiaan. Naisten osallistuminen työmarkkinoille on tärkeää kilpailukykyä ajatellen ja talouden kehitystä ajatellen, mutta on ajateltava myöskin demokratiaa. Tiedotuskampanjoita tehdään, jotta voitaisiin parantaa tasa-arvoa sosiaalisesti – tässä näemme nyt haasteita ja tässä voitaisiin olla mukana vaikuttamassa siihen, että saadaan hyviä välineitä maan uudistamiseen. Ja tämä voi myöskin hyödyttää uusia naissukupolvia. Nyt kun käydään keskusteluita työmarkkinoiden uudistamisesta, on muistettava myös, kuinka tärkeää on parantaa naisten työolosuhteita – Ei ainoastaan niillä aloilla, tai silloin kun tehdään työtä perheen eteen. Niin, kyllä päätän puheenvuoron ihan pian. Eläkekysymyksessä Italia on edistynyt. Tällä alalla on tehty valtavasti työtä julkisen velan osalta, mutta meidän pitää yhdessä tehdä työtä, jotta voidaan välttää se, ettei naisen tasa-arvoiset mahdollisuudet jää jalkoihin. Kyse on arvoista, mahdollisuuksista itse päättää omasta urakehityksestä, hyötyä omasta pätevyydestä ja lisätä omaa pätevyyttä myös. Eikä ole mahdollista ajatella, että näiden toiveiden takia pitäisi esimerkiksi luopua äitiydestä. Kiitos. And I'm, uh, I'm really aware that is... Olen hyvin tietoinen siitä, että kolme minuuttia on vähän aikaa ja se rajoittaa teitä. Olen itse poitikko, joten tuttua minulle. Mutta vetoan teihin, yrittäkää pitää kiinni kolmen minuutin ajasta, koska silloin enemmän, ehtii, enemmän teistä ehtii puhumaan. Nyt puheenvuoron saa Krista Klaus Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta. Sieltä ylhäältä kuulimme paljon uutta ja minusta näin. Oli mielenkiintoista kuulla, että miehet pärjäävät paremman ilman korkeakoulukoulutusta kun sen kerää. Tätä pitää ensin vähän sulatella, jotta voidaan tässä jotain lähteä tekemään. Toisaalta totesin, että sanotaan, että meillä on erottelua sukupuolen liittyen työmarkkinoilla. Tätä ei voida pitää myönteisenä ja siksi minä kysyisinkin puhujalta, tuemmeko jotenkin tätä myös sitä kautta, kun haluamme tuollaista sukupuolen perusteista budjetointia, pyydetään kiintiöitä naisille eri aloilla. Tämä on tällainen noidan kehä, miten siitä päästään pois. Ja sitten kotona tehtävä työ, miten sitä arvioidaan ja arvotetaan. Se on yhteiskuntakysymys täällä Euroopassa. Kyse on myöskin yksittäisten jäsenvaltioiden päätöksistä. Siksi olen yllättynyt, että komission jäsen Laszlo Andor myös arvioi tätä. Hän otti kantaa esimerkiksi siihen, miten Saksassa maksetaan lastenhoidosta. hoidosta. Tämä kai kuitenkin kuuluu omien jäsenvaltioiden omiin päätöksiin. Periaatteessa haluaisin kuitenkin sanoa, että kotona tehtävä työ tai sosiaalialalla tehtävä työ, tässä voidaan nähdä suurin epätasa-arvo. Kun ostetaan tällaista palvelua, niin se on hyvin kallista, mutta kun tätä työtä tehdään itse, niin sillä ei ole mitään arvoa. Me tarvitsemme kunnollisen paremman arvon sille työlle, jota naiset yhteiskunnassa tekevät. Tämän pitää maksaa yhteiskunnalle, koska se on yhteiskunnalle tietyn arvoista. Monet naiset haluavat olla myös äitejä. Ja tämä on tärkeää. Meidän pitää tehdä työtä myös tulevien sukupolvien eteen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Elena Diego. Espanjan senaatista. Hyvää huomenta kaikille. Hienoa olla täällä. Puheenjohtaja, ensinnä haluan onnitella teitä, että johdatte näistä asian valiokuntaa. Toivottavasti tämä ei ole enää mikään poikkeus, koska äh, ikävä kyllä uskon, että meillä on kuitenkin tässä arvokysymyksessä vielä paljon tehtävää. Tulen Espanjasta ja haluaisin kertoa, että viimeisen 30 ajan vuoden aikana työmarkkinat ovat muuttuneet varsin paljon. Naiset ovat osallistuneet enemmän työhön, ovat mukana koulutuksessa, ja tämä on varsin räjähdysmaista kehitystä, mutta kun ajatellaan todellisia lukuja, huomaa, että vielä on paljon tehtävää jäljellä. On olemassa suuri huolenaihe tällä hetkellä mm, espanjalaisten naisten kohdalla johtuen talouskriisistä. Talouskriisi vaikuttaa suoraan kaikkein haavoittuvaisempiin sektoreihin. Minä itse en pidä itseäni haavoittuvaisen, koska olen nainen, mutta uskon, että ymmärrätte, kun sanon, että talouskriisit ja kaikki työmarkkinauudistukset – jotka voivat äh, aiheuttaa erottamista tai epätyypillisiä työ, työoloja, vaikuttaa suoraan kaikkein haavoittuvaisempiin sektoreihin. Mehän olemme kuitenkin kansalaisia, emmekä mitään sektoreita. Näin ollen tällä hetkellä olen tuonut tällaisen tiedon, joka minua huolettaa kovasti ja haluaisin sen teille esittää. Tämä tulee äh, ammattiliitosta Espanjasta, että todetaan, että sen mukaan, mitä metodia EU käyttää, niin nai, Espanjassa naisten pitäisi, pitäisi tehdä 50 päivää enemmän kuin miesten tasoista saman palkan. Tämä on varsinainen lumipalloefekti. 59 päivää lisää kuin miehet. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme vähän palkkaa samasta työstä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa äh, työpaikkoja myös vähemmän ja tulevaisuudessa meidän vaikeampi saada eläkettä ja naisten eläke on myös pienempi kuin miehillä joten tämä ehdotus, jonka yksi puhujista teki, en muista nimeä, hän puhui siitä, että kehotettaisiin miehiä, jotka eivät osallistu korkeakoulutukseen, tai, nais, tai naisia, jotka eivät osallistu tällaisen koulutukseen. Äh, tai sanotaan, että tämä on siis tavallaan hullutta, joten tämä kyllä aiheuttaa paljon ajattelun aihetta. Haluaisin sanoa seuraavan asian. Olen erittäin ylpeä siitä, että hallitus on säätänyt lakeja tasa-arvokysymyksissä päättäväisellä tavalla. Tehän tunnettekin tämän asian ja sukupuolten tasa-arvokysymyksessä ja työmarkkina-asioissa myös on tehty uudistuksia. Mutta vielä on kuitenkin paljon tehtävää jäljellä ja olen kovasti huolestunut, että kriisin aikana jälleen kerran olemme, joudumme kärsijöiksi. Ja nyt kun maassani on paljon mielenosoituksia, Ihmiset menevät kaduille ja minä, minä mietinkin, jos ainoastaan aikona iskulla se olisi, että ihmisosa työstä sama palkka naisille, niinpä usko, että siellä olisi niin paljon naisia ja miehiä kadulla, jos aiheena olisi tämä. Puhun vähän pessimistisesti, mutta myös optimistisesti, koska me emme ole haavoittuvaisia jatkossakin tulemme taistelemaan. Kiitoksia. Thank you very much. And the floor... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Tamas Kaudinari Unkarin kansalliskokouksesta. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel szeretettel üdvözlöm a kedves... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä haluaisin tervehtiä kaikkia, erityisesti naispuolisia kollegoita. Tänä päivänä, kun miehenä voin käyttää puheenvuoron Esimerkiksi meillä kansalliskokouksessa on naiset todella aliedustettuina. Meillä on siis suuria ongelmia, mitä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon tulee uusi perustuslaki on tervetullut, kun siinä sanottaisiin, että miehet ja naiset ovat tasavertaisia. Ja että on otettava huomioon myös esimerkiksi vammaisten oikeudet. Jokainen perustuslain kirjain muuttuu todellisuudeksi vain siinä tapauksessa, että todella lainsäädäntö elimissäkin on saman verran naisia ja miehiä. Erottelu on vertikaalisesti, horisontaalisesti on olemassa tyypillisiä miesten aloja. Miehet perinteisesti istuvat johtopaikoilla, mutta jopa kansanedustuslaitoksissa päätöksenteko on pitkälti miesten käsissä, niin miten voidaan ylipäätään ajatella, että saadaan muutosta aikaan? Ranskalainen kollega Agnes on, että halusin onnitella myös sitä, että hän on neljän lapsen äiti. Mutta hän totesi, että kahdeksan tunnin työpäivän jälkeen naisilla on vielä paljon muita tehtäviä. Hän viittasi siihen, että tarvittaisiin 40-50 vuotta aikaa näiden erojen poistamiseen näisten ja miesten välillä. Hän on aivan oikeassa. Unkarin parlamentissa vähän aikaa sitten käytiin keskustelua näistä miesten tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Ja keskustelun viesti, niin kuin se usein esitetään, on se, että nyt tarvitaan radikaalia muutosta. Nyt pitäisi tutkia, mitä EU-jäsenyys on tuonut Keski- ja Itä-Euroopan maihin – jäsenyyden kautta. Me tulemme todella samalta alueelta ja koko yhteiskunta on hankalassa tilanteessa, myös taloudellisesti hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja me olemme menettäneet loputtoman määrän työpaikkoja juuri jäsenyyden jälkeen. Meillä esimerkiksi on miljoona työpaikkaa menetetty ihan vähän sen jälkeen, kun liityimme Euroopan unioniin – ja tämä on nyt meidän valtava tehtävämme. Emme voi sanoa kuitenkaan, että EU-jäsenyys olisi muuttanut merkittävästi naisten asemaa työmarkkinoille, jotka olivat jo ongelmalliset. EU ei siis tuonut apua tälle saralle eikä monelle muullekaan. Mutta ei voida nyt sanoa, että naisten ja miesten väliset erot olisivat pienentyneet näissä maissa. Nämä erot ovat jopa päässeet kasvamaan. Siksi, että painetta on kohdistunut paljon näihin maihin. Niin, täällä kello ei lähtenyt käyntiin ihan oikealla hetkellä, mutta minä olen joka tapauksessa ylpeä siitä, että Unkarissa palkkaero on pienin Euroopan unionissa. Kuten Martin Schulz sanoi, meidän täytyy todella taistella sen puolesta, että tästä palkkaerosta päästään eroon. Hän sanoi sen saksalaisena ja Saksassa – se on yli 20 prosenttia, Unkarissa ainoastaan 10 prosenttia, joten tässä mielessä jotkut Itä-Euroopan maat ovat kehittyneet jopa paremmin kuin jotkut läntisen Euroopan maat. Todella tämä on yksi tärkeimmistä aiheista. Meidän on kaikkien luotava uutta järjestelmää, joka mahdollistaa tämän kuilun poistamisen. Tiekarttoja voi olla kansallisia strategioita. jotta voidaan saada aikaan edistystä. Kiitos. Um, Kiitoksia. Hienoa, että kuulemme myös miehiä, koska niin kuin sanoitte, minulle sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole mikään pelkästään naisten asia. Ei, sukupuolten välinen tasa-arvo koskee demokratiaa, ihmisoikeuksia ja näin ollen sekä naisten ja miesten pitäisi olla yhdessä jakamassa vastuuta, jotta ihmisoikeudet ja demokraattiset periaatteet toteutuvat. Nyt minulla on kysymys. Meillä on vielä kolme puhujaa jäljellä, mutta toisessa paneelissa on niin paljon puhuja. Ja haluaisin myös pyytää Vychovskaa ja Popa Mikaela Puolasta ja Romaniasta. Voit, voisitteko puhua tässä paneelissa vai voisitteko esittää kysymyksenne vasta seuraavassa paneelissa? Ai seuraava paneeli käy. Sopiiko tämä molemmille? Ette vastusta selvästi. Selvä. Sitten vielä yksi puhuja Puheenvuoron saa Rova Hofner Ruotsista. Olkaa hyvä. Eh, tack för det. Eh, jag skulle vilja... Kiitos. Minä halusin käyttää puheenvuoron. Naiset ovat korkeasti koulutettuja, mutta kuitenkin miehet ovat johtopaikoilla hyväpalkkaisessa työssä. Naisten on hankala ehtiä hoitaa kaikki tehtävät. Usein lyhennetään työaikaa, koska halua olla lisäksi äiti tai työ on niin rankka, ettei sitä jaksa päätömisesti tehdä. Kun siirrytään osa-aikatyöhön, niin naiset itse rahoittavat tämän työajan leikkaamisen ja tämä haittaa naisten oikeuksia pidemmällä aikavälillä. ja tekee hankalaksi tasavertaisen työelämän. Ei se riitä, että korotetaan naisten palkkaa tai päätetään, että naisten pitäisi olla tasavertaisia. Tasa-arvon pitää toteutua myös käytännössä, yhteiskunnassa, työpaikoilla, kotona, meidän ihmisten kesken. Kiitos. Thank you. Thank you very much. And the... Uh, Kiitoksia. Sitten viimeisenä Rova Kasaka Latvian parlamentista. Labdien, cienījamās dāmas un kungi, uh, sveicināti kolēģi. Hyvää huo... Runāt sēdus, Hyvää huomenta, kollegat. Kiitoksia, että järjestit tämän keskustelutilaisuuden. Kerron Latvian kannasta. Eurostat-lukujen mukaan 2010 naisten palkat – olivat huomattavasti vähemmän kuin miehillä. Ja palkkaero oli enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin. 2008 siis, kun Latvia talouskriisi alkoi, jonka pystyimme sitten voittamaan viimeisen kahden vuoden aikana. Puhuttiin talouden tason kehityksestä, mutta jos katsoo talouden indikaattoreita, ma- maailman talousfoorumi laati raportin 2010. Me olimme 19. sijalla. Jos tarkastellaan no, koulutuslukuja, pyydän, tulkit pyytävät puhuja puhumaan hitaammin. Terveysalalla olimme aivan kärjessä monen muiden maiden kanssa. On tärkeää, että naisilla on myös parempia taloudellisia mahdollisuuksia. Yhtäläiset taloudelliset oikeudet ovat tärkeitä. Meidän pitää parantaa myös näitä oikeuksia naisten kohdalla. 2002 Olemme tilastojen häntä päässä. Tietty, Latviassa naiset osallistuvat vähemmän liike-elämään kuin miehet. On kaksi kertaa enemmän liikemiehiä kuin liikenaisia. Kuusi vuotta sitten miehiä oli kolme kert- kolminkertainen määrä, joten hiukan edistystä on saatu aikaan. Meille tärkeää on myös se, että tasa-arvoa löytyy meidän maastamme. Naiset tekevät työtä varsin erilaisissa tehtävissä. vaikkakin vähemmän johtopaikoilla kuin miehet. Sitten tähän liittyy sekin seikka, että naiset yhdistävät työelämänsä perheelämään ja kasvattavat lapsia. On erittäin tärkeää nähdä, että hallitus tukee naisia. Latvian lainsäädäntö samapalkkaisuudesta samassa työtehtävissä on hyväksytty ja myönteistä on myös hiljattainen koulutuslainsäädäntömme, jolla pyritään varmistamaan se, että mm, naisten on helpompi tehdä työtä ja opiskella. Tuke, valtio tukee tätä. Sitten vielä lopuksi poliittisesta tasa-arvosta. Latvian parlamentissa meillä on vain 21 prosenttia naisessa. Euroopan parlamentissa tilanne on yli 30 prosenttia, joten Täytyy koittaa saada enemmän naisia poliittisiin prosesseihin mukaan. Mm, olemme ryhtyneet eri aloitteisiin samapalkkaisuuden edistämiseksi. Eurooppa antaa meille välineitä kehittää taloutta ja varmistaa sen, että tasa-arvo myös toteutuu, mutta EU, Euroopassa jotkut, joissakin maissa, jossakin maissa yhteisrahoituksen määrä on seitsemänkertainen johonkin muihin. Esimerkiksi maatalouden kohdassa ajatellaan suoria maataloustukia. Latvia saa vain 30 prosenttia keskiarvosta. Se on aivan liian vähän. Jos on sellainen tilanne, jossa naiset liikkuvat vähemmän, pysyvät yleensä perheensä parissa varsin usein kyse on maaseudusta ja silloin me, meillä ei ole mitään mahdollisuutta saada maaseutukehitystukea ja tämä tarkoittaa, että naise, naisia työnnetään tavallaan köyhyyteen, heidän on vaikeampi löytää työtä. Suoriet, suorat tuet maatalouspolitiikassa vaihtelevat maasta toiseen. me saamme vain noin 45 prosenttia keskimaksujen määrästä 20 vuoden kuluttua. Kiitoksia. Thank you very much. And, uh, I now give the, the last comment. Kiitoksia. Sitten paneeli saa puheenvuoron lopuksi. Missä ehdotuksessa haluatte? Olkaa hyvä. Yeah, reverse order maybe. Ehkä aloitetaan lopussa tällä kertaa. Kiitos oikein mielenkiintoisia puheenvuoroja. Muutama kommentti tähän väliin. Olemme tehneet poliittisia valintoja ja sitoumuksia. Ne eivät toteudu käytännössä, jollemme eh, todella tutki, mitkä vaikutukset näillä päätöksillä on. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta meillä on kunnon lainsäädäntöä, tukijärjestelmiä ja varmistamme sen, että välineemme todella otetaan käyttöön, eivätkä ne ole pelkästään byrokratian välineitä. Tarkoitus on muuttaa yhteiskuntaa sellaiseksi, miksi me sen haluaisimme muuttaa. Toinen kommentti. Jos halutaan parantaa naisten työskentelyolosuhteita, niin monet tarvitsevat vaikuttavista toimista liittyvät sekä naisten että miesten työskentelyolosuhteisiin ja myös erityisen alttiisiin väestönryhmiin samanaikaisesti. Näillä toimilla on vaikutus kaikkiin työntekijöihin. Jotkut välineistä eivät edes maksa mitään. Ne parantavat työskentelyolosuhteita, eivätkä todellakaan ole kalliita. Ajatellaanpa vaikka sosiaalista ilmapiiriä, tukemista ja niin edelleen. Nämä eivät välttämättä ole kalliita ratkaisuja näin kriisinkään aikoina, mutta kuitenkin ne ovat avuksi. Ja sitten Euroopan globaali malli on keskusteltu paljon komissionkin kanssa siitä, miten tätä voitaisiin kehittää, miten BKT mitataan ja onko meillä oikeat indikaattorit toimiemme tueksi. Tästä täytyy edelleenkin keskustella. Miten mitataan hoivatyötä, mikä on e- elintaso, elämänlaatu, työn, työskentely, olosuhteiden laatu. Näiden indikaattoreiden kautta me voimme arvioida sitä, missä määrin me pääsimme, pääsemme tavoitteisiimme. Ja lopuksi Mielestäni Eurooppa on ollut kärkipäässä hyvinvoinnin lisäämiseksi, tasa-arvon lisäämiseksi. On yhä tärkeämpää, että naisten asioista ja oikeuksista keskustellaan. Totta kai täytyy huomioida myös muut alueet maailmassa, mutta meillä on oltava globaali malli, jota voimme puolustaa. Kiitos. Um, the issue of knowing what is going se, miten huomataan nähdä, mitä tapahtuu silloin, kun tehdään esimerkiksi talousuudistuksia. Ja tiedetään joka hetki, mitä tehdään. Kysymyksissä ja puheenvuoroissa täällä oli esimerkkejä siitä, miten saattaa tapahtua parannuksia tai tulee eteen tilanteita, joissa naiset kärsivät siitä, että tehdään talousuudistuksia. Kristiekonomistien taloustieteilijöiden kansainvälinen järjestö järjestää konferenssin, kesäkonferenssin Barcelonassa siellä yliopistossa kesäkuun lopulla. Ja silloin puhutaan juuri suku voi perusteisen budjetointiin. Puhutaan palkka- ja palkattomasta työstä ja siitä, mitä talousvaikutuksia Pohjois-Afrikan tapahtumilla voi olla näihin aiheisiin naispuoliset taloustieteilijät tuolta alalta puuttuvat. On tärkeää nähdä yhteys sinä että arvo ei ole riittävästi. Se, että arvostetaan naisten työtä, ei riitä, koska sähkölaskua ja ruokaa ei voi maksaa muuta kuin selkeällä palkalla. Eli yhteisarvon ja rahan välillä on mielestäni ratkaisevan tärkeä. Ja toivon, että voimme jatkaa keskusteluita myöhemmin tänään ja myöhemmin ja siirtyä näihin hyvin hankaliin, mutta ratkaisevan tärkeisiin kysymyksiin. Kiitos. Um, thank you for the in, uh, interesting... um... Kiitoksia mielenkiintoisista kysymyksistä ja hyvästä keskustelusta. Jatkan siitä, mihin lopetin. lopetettiin äsken. Arvostus ja raha, ne liittyvät pitkälti toisiinsa ja, tämä, ja unohdin sanoa tämän ensimmäisessä puheenvuorossa, että 75 prosenttia matalapalkkaisista henkilöistä on naisia. Meillä on siis aika iso urakka edessä. Mutta kuitenkin vähän kommentoitavaa, koska on jotenkin hassua, että aina pitäisi puhua kiintiöistä. Saksalainen edustaja otti sen esille, mutta tulen itse maasta, missä Um, missä meillä on ollut kiintiöt politiikassa jo vuosien ajan, eikä ollut helppoa saada tätä järjestelmää aikaan. Kaikkein tärkeintä kiintiöissä on ei se, että se on tavoite, ei, vaan se on väline. Ja kun puhumme, olemmeko nyt saavuttaneet tai voimmeko poistaa nyt nämä kiintiöt, me sanomme, että ei, ei vielä koska on hyvin helppo ottaa takapakkia. Ja sitten Espanjasta edustaja aivan oikein sanoi mielestäni, että naiset usein unohtuvat näissä kriiseissä ja meidän tehtävänämme on tehdä näistä ongelmista näkyviä. Me olemme osa näitä, me, mekin kärsimme kriisistä, mutta meidän täytyy sanoa, että sekä naiset ja miehet kärsivät kriisistä, mutta eri tavalla – En käytä nyt paljon puheaikaa, mutta vielä haluaisin kertoa Norjan pääministeristä, oman maani pääministeristä. Hän sanoi, että öljy ei ole kaikkein tärkeintä maan kilpailukyvylle, vaan työntä tekevät naiset, koska suurin piirtein 70 prosenttia norjalaisista naisista ovat työtä tekeviä. Ikävä kyllä, monet heistä tekevät osa-aikatyötä, joten meilläkin on pitkä matka kuljettavanamme ennen kuin voimme sanoa, että olemme saavuttaneet tavoitteen. Mutta senkin, sekin täytyy kertoa, että meillä on hyvä, kun, on, kun Israelin naisen on hyvä hyvinvointivaltio niin, ja on investoitu yhteiskuntaan – voin sanoa, että pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on saanut jotakin muutakin aikaan. Siellä syn, syntyvyys on varsin suurta, uskon, että tämä koskee kaikkia Pohjoismaita. Kiitoksia, että sain tulla tänne puhumaan. Thank you very much. Kiitoksia ja kiitän jälleen paneeliamme. Arvostamme kovasti, että tulitte tänne osallistumaan. Ja sitten siirrytään seuraavaan paneeliin. Joten vielä kerran teille kiitos. Toinen osa aiheena on kokemuksien jako palkkakuilun sulkemisesta. Ja kiitän parlamentin jäsenen, he ovat halunneet puhua omista kokemuksistaan. Ja sitten kun ensimmäiset puhujat ovat puhuneet, on mahdollista kertoa vielä enemmän tilanteesta eri maissa. Että aikaa ei tuhlata, niin jatkamme. Rova Aljana Kaiduskova, varapuheen, varapuhemies sekin senaatista, saa puheenvuoron. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluaisin sydämellisesti kiittää tämän päivän kokouksen järjestämisestä. Tämä aihe on nyt todella ajankohtainen sekin tasavallassa. Minulle on kunnia puhua täällä Usein Tsekin tasavalta on huonona esimerkkinä esillä, kun puhutaan tästä palkkakuilusta. Meillä on yksi suurimmista eroista naisten ja miesten palkkojen välillä, lähes 26 prosenttia, 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin keskiarvo EU:ssa. Ja minun on sanottava reaktiona unkarilaiselle kollegalle, joka puhui aikaisemmin, että tämä ero on kasvanut merkittävästi hallituksen aikana – ei sen jälkeen kun EU liityttiin, vaan myöhemmin uusliberaalien konseptien takia. Naisiin kohdistuva, syrj. kohdistuva syrjintä nähdään huonommissa tapauksessa työnantajan oikeutena, parhaimmassa oikeudellisena kysymyksenä. Jos katsotaan esimerkiksi leikkauksia osa-aikatyössä ja muita uudistuksia, niin näissä ei ole aitoja tasavertaisia mahdollisuuksia ja näin varmasti epätasa-arvo miesten välillä kasvaa entisestään. Tänä päivänä tiedotusvälineissä otetaan esiin tämä palkkakuilukysymys, mutta keskustelussa nähdään lähinnä kansalaisjärjestöjen edustajia tai akateemikkoja, ei yleensä suurta yleisöä tai, poli- yleisöä tai poliitikkoja uusliberaalissa Tsekin tasavallassa edistystä saadaan ainoastaan talousperustein. Jos voidaan nähdä, että taloudelliset tekijät ovat ainoita muutoksen tekijöitä tässä, niin minä haluaisin kyllä esittää argumentointia siitä, mitä hyötyä työnantajille on syrjimättömyydestä – jos työllistämisympäristö on syrjimätön, yritykset voivat saada etua työmarkkinoilta ja saada kaikkein pätevimmät työntekijät töihin. Monet kyselyt tänä päivänä osoittavat, että yritykset, jotka tukevat tasavertaisia mahdollisuuksia, saavat hyvin motivoitunutta työvoimaa ja asiakkaita, jotka ovat tyytyväisiä ja tuotteiden imago on parempi. Toisen tyyppinen argumentointi on täällä jo esitetty. Puhuisin siitä, mitä etua yhteiskunnalle kokonaisuutena on siitä, että työmarkkinat ovat syrjimättömät. Vittaisin tiukkaan tietoon, joka osoittaa sen, että palkkakulun poistaminen lisää työntekijöiden työn tuottavuutta ja kulutusta – ja näin voidaan päästä eroon köyhyysongelmasta, jonka naiset usein kohtaavat työelämässä ja myöhemmin. Jos naisilla olisi suuremmat tulot, niin siitä olisi apua myös sosiaaliturva- ja terveydenhoitojärjestelmissä. On myönnettävä, että en tiedä, onko hyvä vai huono uutinen se, että yksityisellä alalla Tsekin tasavallassa johtavat tahot ovat huomanneet, että tasavertaiset mahdollisuudet ei ole mikään ihmisoikeuskysymys tai sosiaalinen hanke, vaan että tämä on ihan taloudellisestikin järkevää. Uskoisin, että tämä on meille nyt ainoa tapa päästä eroon kielteisestä poliittisesta ilmapiiristä tilanteen parantamiseksi. Kun palkkakuilusta puhumme, pitäisi muistaa mainita – pari muuta syrjintämallia työmarkkinoilla. Eli miten voidaan yhdistää työ- ja perheelämä? Se on ongelma samoin kuin jatkuvat stereotyyppiset käsitykset miestä ja naisista yhteiskunnassa. Nämä asiat kaikki liittyvät hyvin läheisesti yhteen. Jos me haluamme päästä eroon tästä paikkaa, palkkakuilusta meidän täytyy taistella näitä muita syrjinnän muotoja vastaan samanaikaisesti. Tsekin tasavallassa meillä on syrjimättömyys lainsäädäntö, joka perustuu eurooppalaiseen direktiiviin, mutta valitettavasti realiteetit maassamme eivät vastaa ihan tätä direktiivin henkeä. Rohkenisin sanoa, että nuoret poliitikot saavat minulta aina ohjeeksi, että pitäisi pyrkiä laatimaan sellaiset säännöt, jotka estäisivät naisiin kohdistuvan syrjinnän. Jopa Tsekin tasavallassa kuitenkin naisten tilanne on paranemaan päin ja naiset saavat yhä enemmän hyväpalkkaisiakin työpaikkoja. Olen vakuuttunut siitä, että ennemmin tai myöhemmin miehiä pitää suojella syrjimättömyyslainsäädännön kautta, jottei tämä tilanne keikahtaisi päällä. Jatkuvan kestävä yhteiskunnan kehitys on mahdollista ainoastaan silloin, jos koko yhteiskunnan potentiaali otetaan käyttöön. Nonjan esimerkki on oikein hyvä. Kun kaikilla on mahdollisuus käyttää taitojaan harmonisesti yhteistyössä – naisten ja miesten kesken. Kiitos, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron tämän päivän konferenssissa ja sain olla mukana etsimässä tietä kohti aitoa tasa-arvoa. Kiittäisin Euroopan parlamenttia erityisesti puhemies Martin Schulzia siitä, että hän oli tässä prosessissa mukana. Kiitos oikein paljon. Thank you very much for that. Kiitoksia puheenvuorostanne. Sitten seuraavan puhujan Rovadorina Bianchi, työllisyysvaliokunnan jäsen Italiasta. Olkaa hyvä viisi minuuttia. Grazie, Presidente. Eh, naturalmente... Kiitoksia puheenjohtaja. Alussa haluan tietysti kiittää teitä hienosta tilaisuudesta, jonka Italian parlamentti ja senaatti sai kun voimme osallistua tähän poliittiseen keskusteluun EU-toimielinten ja kansanparlamentin kanssa. Kiitän tästä naisten asian valiokunnan puheenjohtajaa, joka muuten on myös mies. Olen vakuuttunut siitä, että kun teemme yhteistyötä miesten kanssa näissä kysymyksissä, tämähän on vielä todellinen ongelma tasa-arvokysymys Euroopassa, niin tätä kautta voidaan ratkaisevalla tavalla vaikuttaa tilanteen korjaamiseen. Kuten monissa jäsenvaltioissa on tilanne, Italiassakin huolimatta siitä, että meillä on asianmukaista lainsäädäntöä voimassa, silti palkkakuilu on vieläkin varsin syvä. Palkkakuilu Italiassa on samankaltainen kuin muissakin maissa on tilanne. Suora syrjintä, jos naiset saavat vähemmän palkkaa samasta palkasta ja naiset saavat vähemmän palkkaa myös samalla arvoista työstä. On joukko tekijöitä, jotka tähän vaikuttavat. Työmarkkinoiden erottelu tai erilaistuminen johtuen esimerkiksi siitä, että naisten miehet eh, tänäkin päivänä tekevät tällaisia työtehtäviä ja naisia aliarvostetaan heidän tekemissään töissä. Stereotypiat, jotka määrittelevät koulutusvalintoja, ja vuorostaan tämä sitten taas vaikuttaa työuraan. Miten yhdistetään perhe-elämme, työelämä, epätasa-arvoinen kotitehtävien, kotitöiden jakautuminen, kaikki tämä vaikuttaa tasa-arvoon naiset, joilla on lapsia, usein ovat tällä väärällä puolella palkkakuilussa. Tutkimukset, joita on tehty, on oso- ovat osoittaneet, että Italia on kaukana esimerkistä muille maille, mitä tulee naisten työllisyysasteeseen, työttömyysasteeseen. Naiset todellakin pärjäävät huonommin kuin miehet tässäkin tilanteessa. Sitten tähän liittyy myös osa-aikaisen työn määrä naisten kohdalla, niin kuin aikaisemmat puheet ovat sanoneet. Naiset tekevät, ovat suorittavat epävarmoja työsuhteita, epätyypillisiä työtehtäviä. Heillä on vaikeuksia sovittaa yhteen perhe- ja työelämä. Kaikki tämä, erityisesti kun lapset ovat pieniä, johtaa siihen, että naisia on vähemmän työmarkkinoilla. Naiset saavat myös vähemmän palkkaa silloin, kun ovat palkkatyössä. Sitten vielä yksi piirre Italiasta. Syy, miksi monet naiset, jotka vieläkin jotka vielä voi, olla synnytysiässä, usein joutuvat jäämään kotiin ja siksi heidän on paljon hankalampaa löytää paikkaansa työmarkkinoilta. Vuonna 2010 laadittiin tutkimus Eurostatissa näistä kysymyksistä ja 27 jäsenvaltion EU-ssa naisten keskipalkka oli 16,4 prosenttia alle miesten keskipalkan. Ikä, Ihmeestä kyllä, Italiassa oli tilanne 5,5 prosenttia pelkästään erona. 15,8, Ruotsissa 19,4, Suomessa. Tämä ei ollut tietenkään siitä, että Italian tilanne olisi parempi. Tämä johtuu vain siitä, että naisia on paljon vähemmän työmarkkinoilla kokonaisuudessaan. Ja koska naisia on näin pieni määrä, työelämässä, niin tämä prosenttiosuus on pettävän pieni. Lainsäätäjät ovat Italiassa pyrkineet korjaamaan tilannetta viime vuosien aikana. Paljonkin asioita on tehty, jotta saavutettaisiin tasa-arvo sukupuolten välillä. Erilaisia keinoja on tutkittu. Parlamentti on myös ollut aktiivisena sen työ, työllisyysvaliokunta käsitteli naisten ilmeistämästä tasa-arvoa. Ja 2020 toimintaohjelma pyrkii myös tarttumaan näihin kysymyksiin ja tehostamaan yhtäläisiä mahdollisuuksia työmarkkinoilla. 54 direktiivi vuodelta 2006 on täytäntöön pantu Italiassa ja joissakin artikloissa tässä direktiivissä säädetään siitä, että yhtäläiset mahdollisuudet, tasa-arvo on lakisääteistä naisten ja miesten välillä. Mikä tahansa syrjintä, mitä tulee palkkaukseen, samasta työstä, on laitonta ja laitonta myös kaikenlainen syrjintä työssä. Taataan oikeudellinen suojelu ja määrätään rangaistuksia, jos lakeja rikotaan koskien työpaikkasyrjintää. Työehtosopimukset voivat selvästi pyrkiä estämään syrjinnän ja pyritään saamaan aikaan perustamaan myös tasa-arvoviranomainen, joka toimii eri tasoilla. Työmarkkinat on tietysti erittäin tärkeä kysymys, niin kuin täällä on sanottu, ja jotta tuettaisiin naisia, tämä on yksi päätavoitteistamme perusoikeuskirjoitus mahdollisuudet työelämässä. Tämä hanke aloitettiin 2009 yritykset voivat allekirjoittaa nämä asiakirjat ää, vapaaehtoisesti. Teidän täytyy alkaa lopetella puheenvuoroon. Pyydän pyytää puheenjohtaja. Sì, no, io pensavo che il tempo era un po' più lungo. Comunque... Luulen, että minulla oli hiukan enemmän aikaa, joten haluaisin kiittää teitä. Eh, no. Niin se oli viisi minuuttia. Ah, perfetto. perfetto. No hyvä. Halusin vielä puhua erityisesti uudesta laki esityksestä, josta viime vuonna aikana on keskusteltu Italiassa. Tämä koskee pörssiyhtiöitä Italiassa on käytössä lakisääteinen 30 prosentin luku vuoteen 15 mennessä, 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Siis naisten määrän pitää olla tämä johtokunnissa. Tämä laki on saanut tukea lainsäätäjiltä ja varmasti siitä myös tulee laki varsin pian. Vielä lopuksi toistan jo aiemmin sanottua. Täällä siterattiin Virginia Woolfin oma huonekirja ja tällä hetkellä Euroopassa naisten taloudellinen riippumattomuus on äärimmäisen tärkeä, mutta niin kuin aikaisemmat puheet ovat todenneet, se, miten tulevaisuudessa yhteiskunta järjestäytyy, on merkittävää, jos haluamme vakavissamme saavuttaa sukupuolten välisen tasa-arvotilanteen. Ja tähän tietysti pyrimme. Ja tässä halutaan taloudellista tasa-arvoa, mutta samalla myös yhteiskunnan pitää muuttua tasa-arvoisemmaksi. Kiitoksia. Thank, thank you very much. And we... Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Rova Teresa Ansino peruslakivaliokunnasta Portugalista. Portugalista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, vieraat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia ja ilo olla paikalla. Toivon, että osallistumiseni antaa pienen panoksen lopputuloksen saavuttamisessa. Tasa-arvo on yhä näkyvämpi tavoite Tämä liittyy naisten ja miesten sosiaalikulttuurisiin rooleihin. Tarkoitus ei tietenkään ole kiistää sukupuolten välisiä eroja, vaan toimia niin, että päästään eroon niin sanotusta luonnollisista rooleista, joita väitetään miehillä ja naisilla olevan. Tarkoitus on ymmärtää se, että toimimme sukupuoli määrittyneissä rooleissa yhteiskunnassa tilanne ei ole vakaa ja lopullinen ja ennalta määrätty sukupuolen näkökulmasta. Samanarvoisesta työstä maksettava sama palkka on nähtävä tässä kontekstissa. Edelleenkin tasa-arvo näyttäytyy palkkaerojen muodossa kaikista räikeimmällä tavalla. Naiset ja miehet stereotyyppisesti saavat eri palkkaa täsmälleen samasta työstä, naisten haitaksi, mutta heitä myös palkataan eri ammatteihin, tehtäviin. Miehet ovat yleensä korkeammalla arvoasteikossa töissä. Sosiaaliset, sosiaaliset mallit ovat vaikuttaneet työmarkkinoille ja kauppaan niin, että naiset ovat aina tästä kärsineet. Tasa-arvo on perusperiaate Portugalin perustuslaissa. Valtion päätehtävänä on edistää tasa arvoa tehokkaasti niin, että hyväksytään tämän suuntaisia politiikkoja. Naisten aliedustus ja epätasa-arvo on demokratian kannalta ja ihmisen kehityksen kannalta keskeinen kysymys. Sekä perustuslain että lain näkökulmasta tämä on nähtävissä. Pyydän teitä puhumaan hiukan hitaammin. They can't pretend vaikea tulkata. The rate of female employ. Naisten työllisyysaste esimerkiksi on erityisen korkea. Suurin osa yliopisto-opiskelijoista ja menestyneistä opiskelijoista on naisia. Naiset ovat myös teknisissä tehtävissä. Muut sosiologiset tiedot kuitenkin kuvaavat aivan erilaista maata. Naisten palkat ovat yleensä matalammat kuin miesten kotitehtävät edelleenkin pidetään, niitä pidetään naisten tehtävinä. Poliittiset puolueet ovat äh, edelleenkin siinä tilassa, että naiset eivät ole siellä kovinkaan näkyviä, vaikkakin työmarkkinoilla heillä on näkyvä rooli. Lakikirjassa tasa-arvo on olemassa, mutta käytännössä erot, e, epätasa-arvo edelleenkin näkyy. Tämä on suuri haaste. Oikeusjärjestelmä pyrkii normatiivisuuteen ja keskeisenä tehtävänä on naisten voimaannuttaminen. Täytyy muistaa myös sosiaalinen normatiivisuus. Usein naiset tämän hyväksyvät ja edelleenkin tässä perusarvona on riippuvuus. On yhteiskunnallisia käytäntöjä, jotka ovat ristiriidassa emansipaation kanssa. Yksi syy tälle ristiriidalle on itsenäisten sosiaalisten liikkeiden heikkous. Yhteiskunta on pyritty muuttamaan ylhäältä alaspäin ja tämä näkyy nimenomaan äänestysvaalijärjestelmässä. Tietoisuuden taso syrji, syrjimistilanteesta on hyvin heikkoa yleisesti. Näyttää siltä, että Portugalin merkittävin ongelma on nimenomaan täytäntöönpanon ja lainsäädännön välinen ero. Tämä heijastuu myös poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja oikeudelliseen järjestelmään. Tämä näkyy selvästi siinä, miten keskittynyttä naisten osallistuminen on tietyissä ammateissa. Myös työsuhteet ovat kovin erilaisia naisilla ja miehillä. Näin ollen lainsäädännön täytäntöönpano tärkeys onkin huomattava. Ja tämä näkyy myös lainsäädäntöelimissä. <laughs> Still, sorry. Edelleenkin teitä pyydetään puhumaan hitaampaa. So, I was saying. Niin, olin sanomassa. Kun otetaan huomioon tiedotuksen merkitys, emme voi koskaan korostaa liiaksi tiedonkeruun merkitystä. On tehtävä lisää tutkimuksia, on tehtävä äh, tilastotietoja, jossa huomioidaan myös sukupuolinäkökulma. Täytyy saada myös kansalaisyhteiskunta ja järjestöt mukaan näiden oikeuksien puolustamiseen. On toimittava suuren yleisön kanssa, viranomaisten kanssa ja poliittisen järjestelmän kanssa. 19 hallituksen ohjelmassa on hallituksen suurempi mukanaolo tasa-arvopolitiikassa kautta koko yhteiskunnan niin, että korostetaan tasa-arvoa miesten ja naisten välillä, ei pelkästään oikeutena ja yhteiskunnallisen oikeuden näkökulmasta, vaan myös ennakkoehtona sille, että päästään kestävän kasvuun, työpaikkoihin ja solidaarisuuden tavoitteeseen. On useita askeleita, jotka täytyy ottaa e-, ennen kuin päästään täytäntöönpanon asteella tasa-arvon meillä on sellainen poliittinen järjestelmä Portugalissa, joka takaa kyllä tasa-arvon. Sama ei voida sanoa sukupuolten olosta päätöksenteossa. Selvästi naisten mukanaolo siellä on riittämätöntä. Tilanteen muuttamiseksi Portugalin hallitus hyväksyi viime viikolla päätöslauselman, jossa vaaditaan sitä, että julkisen sektorin yritykset tekevät arvion ja äh, parantavat tilannetta tasa arvoisen edustuksen toteutumiseksi johtokunnissa. Samat toimet ovat nyt myös suosituksessa mukana yksityisille yrityksille. Tuloksia arvioidaan hallituksessa puolivuosittain. Ja tulen puheeni loppuun. Portugalin parlamentilla on keskeinen rooli politiikan täytäntöönpanon valvonnassa, erityisesti tasa-arvon valiokunnan puitteissa. Sillä on myös tärkeä rooli aloitteita, lakialoitteiden näkökulmasta keskustelun aloittajana. Se on toiminut tähän suuntaan aiemminkin ja jatkossakin se näin toimii. Lopuksi vielä me elämme hyvin vaikeita aikoja ja tämä totta kai vaikuttaa myös naisiin. Rahoituskriisi, johon jo viitattiin, on päällä ja tällä on kielteisiä vaikutuksia myös tasa-arvon edistämiseen. Budjettirajoitukset, epävakaat työsuhteet, tämä tekee naisista haavoittuvia meidän täytyy keskittyä siihen, että tilanne ei johda siihen, että naisten asema heikentyy työmarkkinoilla. Paljon on jo tehty, vaikkakin vielä työsarkaa riittää. Parlamentaarikoilla on suuri vastuu. E, tämä ei ole ollut helppoa aiemmin, eikä se varmasti ole nyt, eikä tulevaisuudessakaan helppoa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt kuulimme kolmen eri parlamentin edustajan puheenvuorot. Kiitoksia näistä puheenvuoroista ja sitten siirrymme puhujalistaan. Vielä haluan sanoa, että odotamme Rova Redingiä, komission varapuheenjohtajaa, joten sitten kun hän tulee, niin anna hänelle välittömästi puheenvuoron ja sitten voimme esittää kysymyksiä ennen kuin hän lähtee. Rova Alisa Olisovska Puolan parlamentissa saa puheenvuoron. Pitäkää kiinni tästä aiheestamme ja puheajastanne, jotta on sitten aikaa jatkaa, kun Rova Reding saapuu. Olkaa hyvä. Kolme minuuttia. E, Paljon kiitoksia. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Nainen, joka menestyy yksityisellä alalla, haluaa mielellään myös olla vaikuttamassa alueellisten edustusten kautta vaikutusmahdollisuuksia omaan alueensa asioiden ajamiseen. Hän on lojaali ja tarkka ja pyrkii löytämään työpaikan, joka on tärkeä pitkäkestoinen. Naiset, jotka ovat johtoasemassa yrityksissään taas ovat usein työpaikkoja yrityksissä, jossa on mies johtajat ja silloin tällaista harvoin nähdään. Puolessa 45 prosenttia naisista käy palkkatyössä. Ja vaikka lainsäädäntöä on, äitiyslomaa, kysymykset eivät ole kaikkein parhaimmalla tapaa järjestettyjä, erityisesti yksityisissä yrityksissä. Lain kirjain sanoo yhtä, mutta rikkomuksia varmasti on tässä ihmisoikeuksia vastaan, kun naiset palaavat äitiyslomalta ja saavat usein toisenlaisen työpaikan takaisin, joka on vähän heikommin palkattua työtä. Sitä tällainen ero näkyy lapsen syntymän jälkeen, vaikka äitiysloma olisi melko lyhyt, ei ole kyllä oikeudenmukainen tilanne. Minä olen sitä mieltä, että kun ajatellaan naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia, niin naisilla on heikompia mahdollisuuksia myös saada – luottoa, jos naiset huolehtivat lastensa kasvatuksesta. Naiset ovat taloudellisesti siis heikommassa asemassa, mutta muutenkin moraalisesti tuntuvat, tuntuvat olevansa heikommassa asemassa luotonantajien edessä. Miten voitaisiin tehdä työtä sitä kehitystä vastaan, että naiset, jotka joutuvat huolehtimaan perheestä, jotka ovat yksinhuoltajaäitejä, miten he voivat huolehtia mahdollisuuksistaan, huolehtia riittävistä talo- tuloista. Heillä on heikommat mahdollisuudet kuin miehillä, joten tässä todella tarvitaan edistystä, erityisesti nyt kriisin aikoina, kun jokainen omassa lompakossaan huomaa nämä ongelmat, niin yksinhuoltaja äidit ovat erityisen hankalassa tilanteessa. Kiitos. Kiitoksia. Rova Popa Iaca, Romanian Senaatista, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, dragi, dragi puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnä onnittelut kansainvälisen naisten päivänä 8. maaliskuuta. Tasa-arvovaliokunta valiokunnan puheenjohtajana haluaisin olla puhumatta pelkästään, en halusi puhua pelkästään määristä ja laillisuudesta, vaan, vaan myös muista tekijöistä. Ehkä koulutus on kaikkein tärkein tapa muuttaa asenteita. Olen itse opiskellut matematiikkaa ja silloin aikanaan meitä oli vain kolme naisopiskelijaa. Nykypäivänä 40 prosenttia naisista valitsee tekniikan alan, joten asenteet muuttuvat vaikkakin hitaasti. Palkkaerot johtuvat siitä, että vastuutehtävät ovat miehillä. On työtehtäviä, jotka perinteisesti on varattu miehille. Esimerkiksi politiikka on tällainen ala. Yksi hyvä esimerkki Romaniasta. Meillä on naispuhemies, ja Malesia löytyy myös äh, yleisen syytettäjän virasta. Entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä odotin, että Euroopan parlamentin puhemies olisi myös nainen, mutta aina on matkaa teorian ja käytännön välillä. Tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa vieläkin enemmän kuin kansallista politiikkaa, jotta voisimme vähentää palkkaeroja, koska Voin sanoa tämän suoraan. Me valmistamme nuoria tekemään työtä Euroopassa. Meillä on yht, yht, yhdenmukaistettu tutkintojärjestelmä. Tulen tekemään myös ehdotuksen vuoden 2014-2020 kaudeksi. Meidän pitää rohkaista nuoria muuttaa, muuttamaan asenteita. Meidän, me voimme nähdä, että ihmiskauppa ja ihmisorjuus jatkuu. Meidän pitää koulutuksella muuttaa asenteita ja käyttää hyväksemme koulutusalan ohjelmia. Tällaisen viestin haluan tänään välittää. Olen antanut esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Palkkaerot Romaniassa ovat laskeneet 21 prosentista vuonna 1994 12 prosenttiin vuonna 2009. Vielä hyviä esimerkkejä. Senaatti Romaniassa ryhtyi aloitteeseen aiheena kansainvälinen päivä, jolle käsitellään palkkaeroja naisten ja miesten välillä. Samoin on myös yhtäläisten mahdollisuuksien komitea. Se aloitti kampanjan aiheena naiset maaseutu, ja pyrittiin edistämään yrittäjyyttä maaseudulla. On myös kansallinen virasto, joka hoitaa tasa-arvokysymyksiä. Virasto pyrkii myös muuttamaan ihmisten asenteita ja rohkaisemaan naisia maaseutua maaseudulla ja pyytä, rohkaisemaan heitä osallistumaan poliittiseen elämään. Sitten kielteinenkin esimerkki äänestyksen tuloksessa, tuloksena naisia on senaatissa vain seitsemän. Kun äänestettiin tietyllä tavalla, yhteiskunta siis ei ole valmis myöntämään tai äänestämään naisia, jotta he saisivat miehille perinteisesti varattuja paikkoja ja työtehtäviä. Aikookohan komissio ehdottaa jotakin eurooppalaisia aloitteita tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt voimme esitellä seuraavan puhujamme. Uh, this is uh, the second part of the meeting, uh, this third part. Nyt kuulemme siitä, mitä EU on tehnyt, jotta se ratkaisi, ratkaisi tämän palkkaero-ongelman. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Vivian Reding, komission varapuheenjohtaja. Hän on perusoikeuksista, kansalaisuudesta ja oikeuskysymyksistä vastuullinen komission jäsen. Annan puheenvuoron teille välittömästi, jos olette siihen valmis. <laughs> I'm always ready when you ask me, president. Minä olen aina valmiina, puheenjohtaja, jos minua pyydetään puhumaan, hyvät naiset ja herrat. On mukava nähdä, että teitä on täällä niin paljon. Se osoittaa, että parlamentti on valinnut päivän aiheen hyvin, jotta voidaan aiheesta keskustella monien naisten ja miesten kanssa – Tuoreimmat luvut, kuten varmasti tiedätte, palkkakuilusta naisten ja miesten välillä osoittaa, että olemme nyt 16,4 prosentissa. Tämä edustaa kyllä pienempää numeroa kuin viime vuonna, 17 prosenttia viime vuonna edellisellä kerralla, mutta tuskin kukaan on kovin innostunut nyt siitä, miten nopeasti tämä luku on pienentynyt Hyvin hitaasti saadaan lisää naisia mukaan. Syrjinnän vähentäminen edistyy hitaasti. Kun analysoidaan tätä palkkakulmaa, voidaan nähdä, että tämä ongelma koskee kaikkia jäsenvaltioita, vaikka eroja onkin jäsenvaltioiden kesken paljon. Joskus luvut johtavat tekemään vääränlaisen arvion, kun on olemassa sellaisia jäsenvaltioita, joissa palkkakuilu on hyvin pieni, niin se ei johdu välttämättä siitä, että palkkakuilua ei ole, vaan se johtuukin siitä, että naisia on työelämässä hyvin vähän. Ja useimmat naiset tekevät työtä korkealla tasolla, jolla palkkaero on pienempi. Me voimme nähdä, että vaikka on tällaisia – ristiriitaisiakin lukuja, niin tämä ongelma kyllä kohtaa kaikki Euroopan taloudet, ihan riippumatta siitä, minkälainen työmarkkinamalli on käytössä. Se on mielenkiintoista huomata. Kriisin alun jälkeen olemme saaneet lukea, että kriisillä on ollut kielteisemmät vaikutukset miehiin työmarkkinoilla. No, tämä saattaa toki olla totta, mutta joka tapauksessa, koska naiset alusta asti ovat niin hankalassa asemassa, niin naiset ovat edelleen heikommassa asemassa kuin miehiset vastapuolet työmarkkinoille pääsyn osalta, mutta myös koko uran aikana. Vuoden 2010 tiedot osoittavat jälleen työllistymiskuilun, joka on 12 prosenttia miesten eduksi, 70 prosenttia miesten ja 60 prosenttia on naisten työllistymisaske. Annan tässä tasa-luvut. Vähän isommasta summasta määrästä on kyse. Mutta jos katsotaan osa-aikatyötä sitten, tiedätte, että osa palkkakuilua johtuu myös siitä, että useammin naiset tekevät juuri osa-aikatyötä. 8 prosenttia miestä tekee osa-aikatyötä, 31 prosenttia naisista – tekee työtä osa-aikatyönä. Tämä totta kai vaikuttaa palkkakuilun osoittamiin lukuihin. Minä sanon teille asian, jota olen toistellut jo melko pitkään. Olen sanonut tämän hyvin tarkkaan myös ministereille, jotka vastaavat työasioista. 2020 meillä on tavoitteena 75 prosentin työllistymisaste – ja tuohon tavoitteeseen ei koskaan päästä ilman naisten tuloa työmarkkinoille. Miehet yksin eivät pysty vaikuttamaan siihen, että tuohon tavoitteeseen päästään. Me tarvitsemme naisia kaikilla tasoilla työmarkkinoille, myös korkealla tasolla, jotta päästään 2020 strategian tavoitteisiin. Me tiedämme myös, että naiset ovat pätevämpiä kuin miehet yhä useammin. Olet ehkä kuulet, että nyt koko keskustelu, jota käydään kiintiökysymyksistä, niin minä olen aina maininnut tämän luvun, että yliopisto-opinnot päättävistä 60 prosenttia on naisia. Eli siellä on kyllä naisten osaamista. Ai kiitos oikein paljon. Niin herrasmiehiä miehet ovat edelleen, kuten huomaatte. So, nevertheless, I continue. No jatkan nyt kuitenkin. Kuten jo kuulitte, keskusteluista, joita on käyty kiintiöistä, minä otan esiin aina seuraavan luvun. Yliopisto ilmasto päästötodistuksen saavista 60 prosenttia on naisia. Eli kyllä, siellä on osaamista tarjolla, mutta tämä pätevyys ei kuitenkaan vaikuta niin, että saataisiin korkeatasoisia työpaikkoja ja hyviä työoloja naisille. Eli tilastotiedoista löytyy paljon asioita, jotka ovat tässä väärin. Eli osaamista, pätevyyttä on olemassa, mutta se ei johda tuloksiin työmarkkinoilla. Ja sitten katsotaan, mistä nämä erot syntyvät, niin onneksi me nähdään, että lainsäädäntötyömme on ollut kyllä hedelmällistä. Tiedätte tuon vuoden 2006 direktiivin, joka puuttuu suoraan syrjintään. Sama palkka samasta työstä – ja näemme, että vähemmän suoran syrjinnän tapauksia on. Ja tähän varmasti on vaikuttanut suoraan meidän lainsäädäntömme. Miksi siis tällainen sukupuolten välinen palkkakuilu on niin laajasti nähtävissä Euroopan unionissa edelleen? Se johtuu siitä, että tässä palkkakuilukysymyksessä ei ole ainoastaan kyse samapalkkaisuudesta – sama palkka samasta työstä. Tämä periaate on ollut meillä vuodesta 1957. Ja meillä on myös direktiivi, jota tätä tullaan jäsenvaltioissa. Vuonna 2013 esittelen analyysin siitä, miten tämä direktiivi on toiminut käytännössä. Nyt voin kuitenkin jo kertoa, että se ilmeisesti on ollut hyödyksi. ei tässä lain tehoton täytäntöönpano johda siihen, että palkkakuilu on niin suuri. Siihen on monia syitä, kuten syy, jonka jo mainitsin. Osa-aikatyö, vanhempain loma, jota naiset käyttävät paljon enemmän kuin miehet. Ja se, että systemaattisesti aliarvioidaan naisten osaamista – Mielestäni tämä on taloudellisestikin virhe, koska jos tätä osaamista käytettäisiin tehokkaammin työmaailmassa, niin talousongelmia olisi vähemmän. Tämäkin on osoittautunut tuoreimmista tieteellisistä tutkimuksista. Ja totta kai naisia on paljon niillä aloilla, jotka ovat matalapalkka-aloja. Jos halutaan siis päästä palkkakulusta eroon, on puututtava moniin asioihin. Tämän kehityksen syihin on saatava mukaan kaikki. Tähän kaikki sidosryhmässä työnantajat, poliitikot. Tiedätte, että me olemme päättäneet kampanjasta, tiedotuskampanjasta kolme vuotta sitten, ja tämän kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta – ja tiedätte myös, että meillä on kampanja osapuolten verkosto. Oletan, että useat ovat täällä edustettuina tänään. Ja nämä tahot vievät tätä viestiä, jakavat kampanjan materiaalia ja näin jaetaan tietoa työn antajille ja työntekijöille palkkaeroista, jotka on olemassa. Tiedätte, että meillä on myös eurooppalainen sama palkkaisuuden päivä, toinen maaliskuuta. Tänä vuonna vähän parempi kuin se oli neljäs maaliskuuta. Joten pientä parannusta kuitenkin, kun tiedätte, että tästä päivästä päätetään vuosittain niin, että tuo päivä vastaa sitä päivää määrää, johon asti naisen pitää tehdä tiettynä vuotena työtä saadakseen saman palkan. Tässä siis edistystä kolmen päivän verran, mutta ei riittävästi. Komissiolla on webclip tästä ja me siinä nähdään, miten absurdi tämä paikkakuilu on. Pyydän, että katsotte sen, se on siellä komission nettisivuilla. Ai me näemme sen. Ei, kiitos oikein paljon. No se näytetään myöhemmin. Hyvä. Tiedätte, että työn antajat ovat keskeisessä roolissa tässä palkkakulukysymyksessä ja siksi on hyvin tärkeää, että kaikki ovat tietoisia tästä saman palkan periaatteesta ja palkkakuilusta. Vähän aikaa sitten aloitimme hankkeen juuri tätä tarkoitusta varten. Me haluamme siis parantaa tietoisuutta yrityksissä palkkakuiluista, siitä mitä vaikutuksia sillä on ja mistä se on lähtöisin, jotta voidaan tukea niitä yrityksiä, jotka haluavat tukea tasavertaisia mahdollisuuksia omassa yrityksessään. Eli koulutusta, parhaiden käytäntöiden vertailua. Katsoen bisneselämässä tasavertaisia mahdollisuuksia. Hyvät naiset ja herrat, kun minä olen tehnyt tätä kiintiötyötä, olen nähnyt, miten tärkeää on aina ottaa esiin se, miten taloudellisesti on järkevää ottaa lisää naisia yritykseen töihin, saada enemmän naisia tekemään päätöksiä, hallintoneuvoston enemmän naisia. Ei tämä ole taakka yrityksille, vaan se hyödyttää yrityksiä taloudellisesti. Käsittääkseni tämä on nyt se mantra, jota tulee toistella – koska näin nopeammin saadaan edistystä ja voidaan ottaa naisia eteenpäin. Kansalliset viranomaiset ovat myös todella tärkeitä. Viranomaisten on tuottava yrityksiä, kauppakamareita, sosiaali- tai työmarkkinaosapuolia ja niin edelleen. Minä pidän tervetulleena joidenkin jäsenvaltioiden toimia – palkkakuilun osalta. Jotkut ehkä tunnevat tuon hankkeen, joka lähti liikkeelle Sveitsistä ja nyt sitä käytetään Saksassa. Yrityksiä näin autetaan löytämään syyt epäoikeudenmukaiseen paikkakuiluun ja näin myöskin epätasa-arvoa voidaan vähentää. Komissio tukee tätä tointa ja haluaisin kiittää parlamenttia suuresta avusta ja työstä palkkatuilukysymyksissä edustaja Bauerin johdolla. Minä odotan yhteistyötämme tuon mietinnön osalta. Näin varmasti me edustaja pääsemme syvemmälle tässä työssä. Minä ja kollegani komissiossa tekevät kaikkensa, koska mielestäni on todella tärkeää, että kiinnitetään nyt huomiota tähän yhteiskuntamme anomaliaan. Kiitos oikein paljon. Thank, thank you very much, uh, Mrs. Redding. And, uh, um, Kiitoksia, Rova Redding. Olen erittäin iloinen, että pääsitte tulemaan tänä tärkeänä päivänä paikalle. Ja nyt katsommekin tämän Euroopan parlamentin elokuvan, anteeksi komission tekemän elokuvan, josta itse puhuitte. It's really good, I think. <laughs> really. Todella mainio mielestäni. Nyt sitten voidaan esittää kysymyksiä Rova Redingille mielellään, koska hän joutuu pian poistumaan. Meillä on neljä puhujaa. Miettikää tätä teillä, Euroopan parlamentin jäsen, teillä on tilaisuus keskustella Rovaridin kanssa myös 24. huhtikuuta. Teillä on siis korkeintaan kaksi minuuttia aikaa sitä kysymyksen, kysymyksen ensin Kyproksesta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, firstly, my best... Kiitos. Ensin kaikille paikalla oleville naisille onnittelut kansainvälisenä naisten päivänä. Terveyttä ja menestystä. Minulla on ilo näin tärkeissä aiheissa käyttää puheenvuoro tässä kokouksessa. Meidän maassamme työllisyys- ja sosiaaliasiain ministeri, joka vastaa myös työmarkkina-asioista, on täytäntöönpanemassa hanketta, joka saadaan valmiiksi vuonna 2015 ja sen tarkoitus on päästä tästä palkkakuilusta eroon. Siellä tukena on myös sosiaalirahasto. Tämä toimi kattaa monia innovatiivisia toimia. Tarjotaan koulutusta työtarkastajille, jotta voidaan samapalkkaisuuden ja tasa-arvon periaatteen toteutumista tarkastaa. Tarkastajat ja virastot tekevät äh, tarkastuskäyntejään ja vierailevat myös muissa jäsenvaltioissa, jotta saavat tietoa muista tarkastusmenetelmistä, jotka ovat käytössä muissa maissa. Anteeksi, joudun keskeyttämään. Mutta onko teillä kysymyksiä? Uh, Euroopan unioni ja parlamentti, ovatko ne valmiita tukemaan minun maani ohjelmaa ja varmasti myös muissa maissa on samantapaisia yrittäen parempaan palkkatasa-arvoon ja parempaan laatuun ihmisoikeuksien puolustamisessa. Mitkä ovat ne ohjelmat, joita komissio toteuttaa? Redinghän on siellä varapuheenjohtajana. Thank you very much and, uh, Kiitoksia. Sitten eteenpäin puhujalistalla vuorossa Rova Seleni Chelsea Kreikan parlamentista maksimissaan kaksi minuuttia. And questions to Mrs. Redding. Kysymyksiä Rova Redingille. Να κάνω κάποια ερώτηση. Αν θέλετε μπορώ να περιμένω να το... Puheenjohtaja, minulla on kysymys. Tai minulla ei ole kysymystä, jotta voin ehkä puhua jo tässä lopuksi vasta. No hyvä. After, you can take it. Kyllä voit testata sen Rova Redingin lähdön jälkeenkin. Ευχαριστούμε το χρόνο στην κυρία Επίτροπο να ολοκληρώσει και στη συνέχεια θα τοποθετηθώ. Niin annan puheaikani komission jäsenelle ja pystyn sitä itse puhumaan myöhemmin. Kyllä. Tulette olemaan aivan ensimmäisenä sitten siinä vaiheessa. Kiitos. Portugalista Rovan Medeiros ja edelleenkin korostan, että pitäisi saada kysymyksiä Rova Redingille. Uh, monsieur le Président, uh... Puheenjohtaja, olen pahoillani. Minulla oli pieni puheenvuoro plus kysymys Rova Redingille, joten voin tehdä tämän kysymykseni, mutta ilman puhetta tämä on hiukan tyhjä. Joko puhun lopuksi, ja saan käyttää tämän kaksi minuuttia, joka minulle on myönnetty Explain, because... Niin haluan vain selittää, koska Rova Reding joutuu poistumaan viimeistään kello 12. Tämän takia me haluaisimme nyt keskittyä kysymyksiin hänelle, kun hän kerran hän on täällä. Muuten hän ei pysty vastaamaan ja niin se olisi suuri sääli. Kuinka paljon aikaa annetta siis minulle? If you have a question, you, you can have the floor. Jos esität nyt kysymyksen, saatte puheenvuoron jälkikäteen vielä. Afterwards. No minä puhun sitten lopuksi. Kiitos. Eh, Mrs. Koch-Merin, Koch Euroopan parlamentin jäsen. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tänään tärkeänä aiheena on sama palkka samasta työstä. Tämänhän pitäisi olla ihan itsestään selvää. Totta kai minä uskon, että tämä kysymys oikeastaan tulisi ratkaista markkinoilla. Jos joku tekee hyvää työtä, niin hän pitäisi saada siitä myös hyvä palkka. Mutta tärkeänä pitäisi pitää mielessä myös se, että markkinat eivät tunnu tässä toimivan. Tämä varmasti liittyy siihen, että tähän tulee eri parametreja mukaan kaikenlaisia erilaisia tekijöitä, joiden ei ehkä laskettu vaikuttavan työmarkkinoilla – Siksi mielelläni kysyisin komission raden jäsen Redingiltä seuraavaa. Miten komissiossa lähestytään tätä työn arvottamiskysymystä, jos sama työ tehdään, jos naisella ja miehellä on ihan sama työ ja saa palkan, niin silloinhan on hyvin helppoa nähdä erot. Mutta jos on kaksi ihan eri työtä, eli mekaanikko ja sairaanhoitaja, miksi toinen ansaitsee enemmän kuin toinen. Tämä ratkaistaan tavallaan markkinoilla, mutta toimivatko tässä markkinamekanismit niin kuin olisi tarpeen? Tämä on mielestäni hyvin monimutkainen kysymys, kun tähän liittyy monia yhteiskunnallisia kysymyksiä, eli mitä pidämme tärkeämpänä, arvokkaampana yhteiskunnassa. Ja siksi kysyisin, näkeekö tässä komissio toiminnan tarvetta? Ja minä haluaisin myöskin onnitella teitä siitä, että niin tiukasti pidätte kiinni tuosta aiheesta kiintiöt. Olette tehneet kauan tässä työtä. Haluaisin onnitella siitä, että te tiukasti pidätte tästä kannastanne kiinni. Kiitos. Kiitoksia Rova Snellseva Euroopan parlamentista. Merci, monsieur le président. À mon tour de saluer. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin todeta, että komission varapuheenjohtajan puheenvuoro oli hyvin tervetullut naisten tilanteesta Euroopan unionissa. Se osoittaa, että tasa-arvo ei edelleenkään Euroopan unionissa toteudu. Haluaisin esittää komission jäsenelle kaksi kysymystä. Ensimmäinen, komission jäsenen päätös on tervetullut siitä, että ei heti ryhdytä rangaistustoimiin, vaan tehdään niin, että toimielimet voivat hyväksyä konkreettisia riittäviä toimia ensin. Voisitteko hieman täsmentää aikataulua, joka teillä on tämän konsultoinnin suhteen mielessänne ja minkälaisia tuloksia ounastelette saavanne? Toiseksi haluaisin kiinnittää huomionne ajatukseen, jossa, josta me täällä parlamentissa keskustelemme. Jokaisessa jäsenvaltiossa on olemassa järjestöjä, joiden tehtävänä on valvoa ja edistää naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua. Rouva komission jäsen, jos annamme näille toimijoille paremman statuksen, mandaatin ja resurssit, niin niillä olisi paremmat mahdollisuudet päästä tavoitteeseensa. Sama palkka samasta työstä. Mikä on teidän kantanne tähän kysymykseen? Aiotteko te ryhtyä aloitteisiin tähän, tämän suuntaisesti? Kiitos. Uh, Mrs. Brunter, also, uh, Brunter myös Euroopan parlamentista. Niin, kiitos oikein paljon. Minä istun täällä. Täällä minä istun. Aivan oikein sanoitte, että vaakakuilun monia syitä. Ja myöskin, että vuodesta 1957 Rooman sopimuksessa on jo tämä periaate samasta palkasta. Uusista oikeusista ei ole siis kyse, vaan täytäntöönpanosta, kuten aivan oikein sanoitte. Nyt kysymykseni. Kun kiintiöistä puhutaan, sanoitte aivan oikein myös, että valitettavasti ei ole onnistuttu siinä, että yritykset tekevät tämän työn yksin itse, siksi tarvitaan lainsäädäntötoimia myös. Myös palkkakuilun osalta nähdään, että yksin yritykset eivät tätä hoida, siksi tarvitaan välttämättä Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla toimia. Euroopan tasolla kai voitaisiin edistää asiaa niin, että saadaan lisää avoimuutta. Ja esimerkiksi ryhmäkanteiden kautta voidaan helpottaa aikaisukeinoja. Tämän asian, johon pitäisi puuttua Euroopan tasolla, jotta voidaan huolehtia, että tämä oikeus toteutuu, kun se on periaatteessa ollut olemassa jo vuodesta 1957. Kiitos. I was wondering if Mr. Um, Gaudinagi... Herra Gaudinagi, onko teillä kysymys? Olkaa hyvä. I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Rova Redingin EU komission jäsenen ja samoin Rovadit Bauer, Bauerin, joka on unkarilainen lenne. Az egyik ahhoz a tényhez. Niin. Minulla olisi kaksi kysymystä erityisesti edustaja Bauerille, joka on unkarilainen, mutta asuu Slovakiassa. Hänestä on tullut hän on ollut uhri, kun 3,5 miljoonaa ihmistä joutui Unkarin rajojen ulkopuolelle. Ja Rava Reding, minulla olisi nyt kysymys. Miten suhtaudutte siihen, että 99-vuotias unkarilainen nainen Slovakiassa menettää kansalaisuutensa – Miten suhtaudutte tällaiseen tilanteeseen? Toinen kysymykseni Keski- ja Itä-Euroopan maissa palkkaerot ovat suuret erityisesti ja suuremmat erityisesti niissä yrityksissä, jotka tulevat läntisestä Euroopasta. Miksi on näin? Mitä mieltä olette? Me olemme ällistyneitä, kun näemme tällaisen tilanteen, että unkarilaiset yritykset noudat noudattavat EUn sääntöjä, mutta länsi-eurooppalaiset, jotka investoivat maahamme, ylläpitävät suuria palkkaeroja naisten miesten välillä. To Mrs. Redding, please. Vielä lopuksi Rova Redding, olkaa hyvä. Thank you, uh, President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin kysymysten loppupäästä. En usko, että tässä keskustelussa pitäisi keskittyä ristiriitoihin jäsenvaltioiden kesken ja, ja vähemmistökysymyksissä. No sitten palkkaeroihin. Meillähän on lainsäädäntöä olemassa. 2013 vuonna raportoimme siitä, miten tätä lainsäädäntöä eri jäsenvaltioissa on noudatettu ja mitkä ovat lainsäädännön tulokset. Totesin jo, vaikkakaan en tieteellisesti, ensinhän pitää saada kertomus tästä, mutta mitä nyt olen alustavista analyyseistä voinut havaita, niin tätä lakia sovelletaan hyvin ja se saa aikaan tuloksia. Pääsyyt palkkakuiluille oikeastaan ovat kahtalaiset. Ensinnäkin naiset ovat yliedustettuina osa-aikatöissä ja tämä laskee totta kai heidän palkkaansa. Ja toinen syy on se, että monet naiset ovat sellaisissa töissä, joista ei makseta niinkään hyvää palkkaa. Kun monet naiset ovat tietyissä töissä, niin käy niin, että niistä töistä ei sitten enää maksetakaan aivan yhtä hyvin kuin jostakin muista töistä. Tämä on siis äh, sekä taloudellinen että yhteiskunnallinen kysymys ja sen takia tiedotuskampanja onkin niin tärkeä. Tiedotuskampanjan tarkoitus on toimia niin, että jäsenvaltioissa naisjärjestöt voivat painostaa työntekijäunioneja liittoja ja ne puolestaan painostavat työnantajajärjestöjä näin sitten analyysiä tehdään yritystasolla. Ne yritykset, jotka yrityksen sisällä omaavat jo sellaisen verkoston, jonka tarkoitus on edistää naisten asemaa, saavat tukea. Näin ne voivat osoittaa myös muille toimijoille myönteistä esimerkkiä. Haluamme auttaa työnantajia aloittamaan tällaisia hankkeita. Saatte varmasti teknistä tietoa näistä hankkeista lisää, mikäli haluatte, niin että omissa jäsenvaltioissa ne voitte antaa kannustimia työnantajille ryhtyä tällaisiin hankkeisiin. Me, eli siis ne maat, jotka tätä hanketta jo työstävät, ovat jo kehittäneet Logip Transparency-välinettä – he, jotka ovat yritysten kanssa tekemisissä töissä, heitä haluaisin rohkaista käyttämään tätä välinettä yhä enemmän olemassa olevaa materiaalia, jotta yrityksiin saadaan lisää avoimuutta. Lähitulevaisuudessa haluaisin kampanjoida niiden yritysten kautta, jotka jo toimivat hyvin. Jos vain huudetaan ongelmaa eikä osoiteta minkälaisia hyviä esimerkkejä sellaisista yrityksistä, jotka jo sisäisesti ovat pyrkineet ratkaisemaan ongelmat. Tätä kauttahan nämä yritykset voisivat toimia jonkinlaisena roolimallina muille yrityksille. No sitten naisten asema johtokunnissa ja miksi en ole ehdottanut oikeudellisia toimia, sitovia toimia. Tähän on oikeastaan kaksi syytä. Ensimmäinen syy on se, että Ennen kuin komissio voi ehdottaa oikeudellisia toimia, niin täytyy järjestää julkinen kuuleminen ja on tehtävä vaikutusarvio. Me emme voi tehdä ehdotusta ennen kuin alustavat vaiheet on hoidettu. Toinen syy on se, että nyt kun vuoden olen tätä aihetta työstänyt, niin olen havainnut, että täytäntöön toimeenpano jäsenvaltioissa tapahtuu usein varsin ristiriitaisesti, aivan niin kuin edustaja Merinkin totesi. Monet tahot kuitenkin ovat ryhtyneet työhön ja yhdistäneet voimansa. Kerronpa eilisestä hyvin merkittävästä panoksesta. Businesskoulut ovat yhdistäneet voimansa. Ne ovat luoneet jonkinlaisen tietokannan naisista riippumatta heidän taustastaan, heidän johtokokemuksestaan. Ja näitä naisia voidaan sitten käyttää johtokunnissa. Yli 3000 nimeä on jo tässä tietokannassa. Jotkut sanovat, että ei naisia ole olemassa johtokuntiin valittaviksi. Eli tätäkin kautta pyritään eliminoimaan tämän argumentin validiutta. Meillä on myönteisiä esimerkkejä siitä, miten yhteiskunta on lähtenyt tähän työhön mukaan. Autetaan näitä voimia ja jatketaan palkkakuilun kuromista umpeen. Pidetään tätä aihetta yllä niin, että voimme auttaa niitä, joilla on myönteisiä konkreettisia tilannearvioita. Kyproksen parlamentaarikolle toteaisin, että tapaan Kyproksen ministerin iltapäivällä ja keskustelen hänen kanssaan siitä, miten Kyproksen puheenjohtajakaudella voisimme tiettyjä kysymyksiä asettaa hyvin korkealle tärkeyslistalla niin, että Kyproksen puheenjohtajakausi olisi hyödyllinen ei pelkästään Kyprokselle, vaan koko Euroopalle. Kiitos. So once again, thank you very much. Jälleen kerran paljon kiitoksia, että osallistuitte kokoukseemme. Tiedän, että teillä on kiireinen aikataulu nyt varmastikin riennätte jonnekin muualle, mutta vielä kerran kiitoksia, että tuitte. Okay, we uh, then have... Nyt meillä on vielä neljä puhujaa puhujalistalla. Koska jouduttiin tässä keskeyttämään. Toivottavasti en loukkaa ketään, mutta on todellakin tärkeää pitää aikataulusta kiinni. Ja koska meillä oli vain puoli tuntia vaaraturva Redingillä, siksi oli tärkeää, että hän pystyi myös vastaamaan teille. Takaisin tähän puhujalistaan. Ennen seuraavaa paneelia annan puheenvuoron Rova Eleni Siauselle Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Kreikassa. Perherakenne auttaa naista monissa tehtävissä. On tällaisen puitteisto, jossa naisella on mahdollista käydä myös työssä. Naisia on paljon, paljon korkeamman koulutuksen piirissä, mutta missä määrin naiset sitten osallistuvat vastuutehtäviin esimerkiksi politiikassa, se on vähemmän selvää. Kreikassa stereotypiat ovat aika hyvin voimassa ja meillä on tietysti lakeja, joita parlamentti hyväksyy, peruslaki myös. Ja lainsäädäntömme on direktiivin 54 mukainen vuodelta 2006. Siinä varmistetaan sama palkka samanarvoisesta työstä. Tärkeä osa liittyy siihen, että pyritään tästä tekemään käytännössä todellisuutta julkisella sektorilla. Pyritään tarjoamaan yhtäläinen palkka naisille ja miehille ja työoloja pyritään yhdenmukaistamaan samoin sosiaaliturvan alueella naisia pitää kohdella aivan samalla tavalla kuin miehiä. Kuitenkin joskus yhteen törmäyksiä tapahtuu kansalaisen yksityisen ja työroolin välillä. Tähän liittyy myös kokemustekijät, kokemuskäytäntö ja valvonta. Voidaanko riippumatta tavalla valvoa, että kaikki todellakin täytäntöön pannaan asianmukaisella tavalla. Euroopan unionissa varmaankin voimme sanoa, että suhtaudutaan edistyksellisesti tasa-arvokysymyksiin, mutta vieläkin puutteita on. Maksu, palkkaerot ovat vieläkin varsin suuria. 22 prosenttia itse asiassa Kreikassa on tilanne. Naiset ja nuoret kärsivät paljon enemmän tästä hirvittävästä talouskriisistä ja palkat ovat laskeneet niin dramaattisesti, että ma- marginaalia ei enää ole palkkaleikkauksessa ainakaan. Ihmiset joutuvat tulemaan aivan minimillä toimeen. tasa-arvon lisäksi täytyy puhua myös sosiaalista oikeudenmukaisuudesta. Se on aina luonnehtinut kreikkalaista yhteiskuntaa ja taloutta. Kiitos. Okay, thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi sinne Nereidos Portugalista. Kiitos puheenjohtaja. Olin valmistautunut, olin valmistellut puheenvuoron koskien kolmea alusta ja enkä pelkästään komission jäsen Redingiä silmällä pitäen. Jatkan portugalin kielellä, jos sallitte. Hyvät kollegat, miesten ja naisten syrjintäilmiö, epätasa-arvoilmiö on ilmiö, joka koskee koko yhteiskuntaa. Aivan niin kuin on jo todettu, meillä on ongelmia päästä lainsäädännöstä eteenpäin täytäntöönpanoon. Toki teoriassa tilanne on tehokas, mutta täytäntöönpanossa on ongelmia. Kaikki tunnustavat nämä perusoikeudet, mutta täytyisi päästä siihen vaiheeseen, että sosiaalipolitiikassa, työllisyyspolitiikassa nämä oikeudet toteutuisivat. Erityisesti näin kriisin aikoina tämä täytyy muistaa. Ei voida enää ajatella koulutus, työllisyys ja muita politiikkoja, jos lähtökohtana ei ole se, että Tasa-arvo on yksi periaatteesta. Niin kuin olemme jo kuulleet lainsäädännön näkökulmasta, me olemme hyvässä tilanteessa, olemme sopeuttaneet lainsäädäntöä siihen, mitä tapahtuu rohjuuritasolla, kentällä. Ajattelen tässä kiintiöjärjestelmää, joka ei voi sinällään olla tavoitteena. Jos me haluamme, että että ajattelutapa muuttuu, tarvitaan nimenomaan koulutusta, pedagogiikkaa. Me pelkäämme sitä, että tapahtuisi taaksepäin menoa, erityisesti näissä taloudellisessa, tässä taloudellisessa tilanteessa. Ihmiset eivät ymmärrä tätä ilmiötä, joka koskee sekä työelämää että myös henkilökohtaista perheelämää. elämää ja se vaikuttaa suoraan myös siihen, miten lainsäädäntöä sovelletaan. Esimerkinomaisesti totean, että myytti sitä, että naiset eivät työskentelisi. Kyllähän naiset aina ovat työskennelleet, mutta juurikaan korvausta he eivät ole siitä saaneet. Tällaisen myytin olemassaolo on hyvin monimutkainen ilmiö. Naisten työtä pidetään edelleenkin naisten kannalta vapaaehtoisena miesten velvoitteesta syntyykin naisten vapaaehtoinen valinta. Sitten palkkaerot, työajan eroavaisuudet, syyllisyyden tuntemukset silloin, kun naiset valitsevat ammatillisen uran työelämän. Näin ollen ei riitä, että tämä aihe olisi kaiken politiikan perustana Euroopassa, vaan tämän lisäksi on todettava, että meillä on oltava kampanjoita, kestäviä kampanjoja, joita ihmisen lähellä toteutettuja kampanjoita, joilla asiaa edistetään. Kysymykseni on seuraava. Miten komissio ja parlamentti voisivat ottaa huomioon nämä kaksi aspektia, jotta todella tätä lähipolitiikkaa, kestävää politiikkaa voidaan soveltaa näinä vaikeina aikoina. Kiitos. Uh, Nyt aika on päättymässä. Meillä kaksi pääpuhujaa odottamassa. Nyt ikävä kyllä en enää voi antaa puheenvuoroja, koska meidän täytyy myös ehtiä lopettamaan, koska tulkit tarvitsevat myös lounastaukonsa nyt. tämä ravonta vielä, mutta ihan lyhyesti yksi minuutti, koska sen jälkeen pitää siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Olkaa hyvä. Želim predstaviti eh, en primer dobre prakse, relativno dobre prakse. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin antaa esimerkin melko hyvästä käytänteestä, joka on helppo esitellä lyhyemmin kuin kolmessa minuutissa. Sloveniasta on tullut jäsenvaltio parlamentissa. Meillä oli vain 13 prosenttia parlamentissa naisia. Tänä päivänä parlamentissa naisia on yli 30 prosenttia. Enemmän naisia kuin Slovenian historiassa on parlamentissa koskaan ollut. Yksi syy varmasti on myöskin se, että poliittiset puolueet ovat päättäneet laatia vaalilistat niin, että saadaan naisia listalle. Tänne Slovenia oli se puolue, jolla oli eniten naisia listalla ja työt voidaan jakaa hyvin parlamentin jäsenten kesken, naisten ja miesten kesken. Siksi voidaan ihmetellä, miksi meidän komiteassamme on vain naisia. Se ei ole ehkä ihan niin myönteinen kuin voitaisiin ajatella. Kyse on siitä, että on tiettyjä aloja, jotka ikään kuin nähdään naisten tai miesten. Slovenian parlamentissa hu- huono kokemus oli se, että saatiin yksi nainen vain hallituksen ja lopuksi haluaisin myöskin puhua palkkaeroista. Erot Sloveniassa ovat vähän pienemmät kuin, tai selkeästi pienemmät kuin keskiarvo EU-ssa 4,4 prosenttia viimeksi, mutta melko hyvä käytäntö kärsii nyt talouskriisistä. Kiitoksia. Nyt haluan antaa puheenvuoron Turkin eurooppa asian Euroopan ministerille. Olkaa hyvä, tervetuloa. I had the pleasure of hosting. Kiitoksia, minulla oli ilo johtaa kokousta Turkissa ja Edith Bauer oli läsnä siellä ja nyt meillä olen täällä Brysselissä. Vaikka en niin ehkä täysin en ole samaa mieltä, niin Margaret Thatcher rautareuva aikanaan sanoi, että politiikassa jos haluaa jotakin sanotuksi, niin pyytäkää jotakin miestä. Jos haluaa asian tehdyksi, niin pyytäkää siihen naista nyt näen, että naispoliitikot Euroopan parlamentissa ovat tehneet hienoa työtä, kun ovat järjestäneet näin tärkeän merkityksellisen kokouksessa puhutaan samapalkkaisesta samasta työstä. Kansainvälinen naisten tie on 35 vuotta vanha perinne, mutta nyt 8.3. ei pitäisi olla ainoa päivä, jolloin muistamme naisten tasa-arvoa. Pitäisi käyttää koko vuosi tähän ja ajatella tätä asiaa, koska tämä on perus ihmisoikeuskysymys. Minä kuulun poliittiseen puolueen Turkissa, jossa meillä on yli kaksi miljoonaa naisjäsentä mukana. Ja puolueeni menestys johtuu juuri naisten jaostosta. Tiedän henkilökohtaisesta kokemuksesta, että jos todellakin saa liikkeelle eh, naiset, eli 50 prosenttia yhteiskunnasta, niin silloin tässä on menestyksen resepti koossa. Naisten oikeuksien edistäminen Turkissa on ollut olennainen tekijä sen jälkeen, kun tasavalta perustettiin vuonna 2023, turkkilaiset naiset ovat saaneet äänestysoikeutensa 30-luvulla paljon ennen kuin monet Euroopan valtiot. Ensimmäinen diplomaatti, joka nainen nimettiin vuonna 1932, mutta meilläkin on ongelmia Sama samapalkkaisuudessa samasta työstä tai samanlaisesta työstä. Olen erittäin ylpeä, että saan johtaa ministeriötä, jossa on kaikkein eniten naisia. Mukana 58 prosenttia kollegoista ne ovat naisia ja 65 prosenttia kaikista johtotason paikoista ovat naisten käsissä, joten me olemme kärsivällisiä vaikkakin, vaikka vaikeuksia on ollut jäsenyytemme tiellä EU-hun. Täytyy kuitenkin myöntää, että EU-neuvotteluprosessi, se uudistusprosessi, jotka ovat saaneet Turkista paljon demokraattisemman, avoimemman, itsevarmemman. Tämä on ollut prosessi, jossa nainen, Turkan nainen on ollut myös mukana. Mitä enemmän uudistuksia saamme aikaan, sen parempi pienempi naisten elintaso on, joten EU, EUn uudistusprosessi on saanut täyden tuen sekä hallitukselta että oppositiolta, ja tämä on lisännyt siis el- nostanut elintasoa. Naisten määrä myös on lisääntynyt poliittisissa tehtävissä ja muualla, ja me uskomme, että mitään selitystä ei voida antaa sille, että y- toinen henkilö voi käyttää väkivaltaa toista kohtaan. Vieläkin vakavampaa, jos naisiin kohdistuu väkivalta, ja tänä tärkeänä päivänä on tärkeää muistaa tämä asia. Se on erittäin relevantti kysymys kaikissakin maissa, mukaan lukien jotkut vakiintuneet demokratiat EU:ssa. Meidän pitää yhdessä tehdä työtä näiden asioiden parissa uskon, että meidän ei pitäisi mennä siihen ansaan, että etsimme ongelmia naisille jostakin sivilisaatiosta maasta tai perintöstä tai uskonnosta, vaan tämä on yhteen ihmiskunnan ongelma ja meidän pitää kohdella kaikkia yksilöitä samalla tavalla, erityisesti mitä tulee samapalkkaisuuteen. Ja tämä on kysymys, jota meidän pitää yhdessä käsitellä. Olen iloinen siitä, että oma maanen on paljon aikaan viime vuosina pääministeri Erdoganin johdolla ja on lisätty tietoista naisten kysymyksistä. Uskon, että työvoima tarvitsee naistyövoimaa ja meidän pitäisi tätä asiaa viedä eteenpäin ja pitää muistaa myös se, että Adam ja Eeva aloittivat maailman yhdessä ja meidän pitää jatkossakin toimia samalla tavalla naisten ja miesten rinnakkain. Kiitos. Thank you. Kiitos että osallistutte tähän kokoukseemme puheenvuorollanne. Minulla on lyhyt kysymys Rova Uskortilta. Olkaa hyvä. Uh, yes, uh, nice to have a minister. Niin. Kiitos. Mukavaa, että täällä on maan ministeri tärkeässä paneelissa. Selkeä viesti, että neuvotteluissa naisten oikeuksien tilanne on tärkeä. Minä olen esittelijä Turkin kysymyksessä onnittelen nyt uudesta lainsäädännöstä, joka liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Se luultavasti hyväksytään ihan tällä hetkellä Turkin parlamentissa. Tällaista lainsäädäntöä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan tarvitaan todella. Me tarvitsemme turvallisen ympäristön naisille, hyvän koulutusjärjestelmän ja hyvät työmarkkinat, jotta voidaan päästä lopulta palkkakuilusta eroon naisten osallistuminen työmarkkinoille on nyt 30 prosenttia. Kunnianhimoin pitäisi olla tässä korkeammalla tasolla. Tämähän on kunnianhimoinen tavoite myös EUn 2020 strategiassa. Olisin kysynyt, voikohan ministeri kertoa meille hiukan siitä, miten Turkissa ponnistellaan, jotta naiset osallistuisivat enemmän työmarkkinoihin, jotta päästäisiin tuohon 2020 strategian tavoitteisiin. Toinen kysymykseni ministerille liittyisi neuvotteluiden avaaminen luvusta 19. Siihen liittyy myös tasa-arvokysymykset. Uskotteko, että pian tuo luku voidaan avata neuvotteluihin? Se on hyvin tärkeää, että tuo avataan. Lisäksi on tärkeää avata luku 23, joka liittyy perus, perusoikeuksiin, erityisesti naisten perusoikeuksiin. Kiitos. I thank Madam Boskurt and I thank her for her very important reports. Kiitos Rova Boskurt ja, tästä puheenvuorosta myös tärkeästä mietinnöstä. Se antoi hyviä neuvoja, miten voimme ratkaista jotakin tämänhetkisiä ongelmia ja miten voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Vuoden 2011 lopussa yli 8 miljoonaa, tai vähän kahdeksan miljoonaa naista saa työ, sai työpaikan Turkissa. Sitä vertaa menneisyyteen. 2004 naisten työllisyys oli 23,3 prosenttia, mutta vuonna 2011 olemme tämän 28,3 prosenttiin tavoitteemme äh, vuodelle 2023, koska se on sadas vuosipäivä, mitä tulee moderniin tasavaltaan. Haluamme silloin, että naisten osalta on 35 prosenttia työvoimasta, mutta edelleenkin 58 prosenttia naisia on työssä minun ministeriössäni. Viime vuosina olemme tehneet paljon edistysaskeleita, jotta täyttäisimme EU oikeuden vaatimat asiat tasa-arvokysymyksissä. sama palkkaus on yksi näistä. Pyrimme lisäämään naisten osallistumista poliittiseen elämään. Tällä hetkellä parlamentissa Turkissa on kaikkein eniten naisia historiassa, oman maan historiassa. Riittääkö se? En usko. Vasta kun ollaan 50 prosentissa, muutoin pitää vielä jatkaa työntekoa, mutta Arvo Boskut tietää hyvin, että meidän puolueemme on varsin päättäväinen ja haluaa saavuttaa tämän tavoitteen. Mitä tulee 19 neuvottelulukuun, tähän mennessä Turkki on avannut 13 neuvottelulukua 20 on vielä jäljellä. Ikävä kyllä 17 näistä on poliittisista syistä suljettu joko neuvostojen tai jäsenvaltioiden toimesta. Kolme lukua on jäljellä. Yksi niistä sattuu olemaan luku, jossa käsitellään sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä. Luku 19. Tämän kohdalla hiljattain sovimme työlainsäädäntöluonnoksesta. Mukana oli kaikki kansalaisjärjestöt, työmaailman ja työn, työnantajan työntekijöiden edustajat ja me esittelemme tämän luonnoksen parlamentille. Me toivomme, että, jos, et, että lain läpimeno varmistaa sen, että komissio pyytää jäsenvaltioita avaamaan nämä suljetut luvut ja tässä tarvitaan yksimielinen päätös kaikkien EU-jäsenvaltioiden kesken ja me toivomme, että Euroopan parlamentin jäsenet toimivat EUn omatuntona ja pyrkivät painostamaan jäsenvaltioita, että tämä typerä peli lukujen suhteen päättyy ja luvut voidaan avata neuvottelulle. Se on erittäin tärkeää myös turkkilaisille naisille. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten täytyy siirtyä viimeiseen puhujaan tässä paneelissa. Puheenvuoron saa kollegani naisten valiokunnasta Edith Bauer. Ja hän on myös esittelijä miten sovelletaan samapalkkaisuusperiaatetta näissä miestyöntekijöihin samasta tai samanarvoista työstä. Olkaa hyvä, Rova Bauer. Ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvä ministeri, arvon vieraat. Ehkä, jos tekisin johtopäätöksen tämän päivän keskustelusta, me kaikki voisimme olla samaa mieltä siitä, että palkkakuulusta pitäisi päästä eroon, mutta kysymys kuuluukin, miten? tämän mietinnön aluksi. Ehkä keskustelun kohtana oli kymmenen nuoren Euroopan parlamentin naisjäsenen allekirjoittama kirja, joka lähetettiin 8. maaliskuuta 2010 parlamentin puhemiehelle. Ja tässä pyydettiin lainsäädäntöaloite mietintöä semmoista palkasta, semmoista työstä, säännön 42 mukaan, jossa sanotaan, että parlamentti voi pyytää komissiota tekemään ehdotuksen uudeksi säädökseksi tai nykyisten muuttamiseksi ja mahdollisuutena esittää määräaika tällaiselle ehdotukselle. Meillä on uusi oikeudellinen perusta ja on toimintasopimuksen artikla 157, mutta Kuten jo mainittiin joskus keskusteluissa, meillä on myös direktiivi vuodelta 2006, joka koskee tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista työllisyyskysymyksissä. Tämän uudelleen laadinta ja se astui voimaan ja korvasi vanhemman direktiivin vuodelta 1975 joka koski lainsäädäntöjen lähentämistä valtioiden kesken tavoitteena sama palkka naisille ja miehille. Vaikka uudelleen laadintu toisinto on voimassa ja määräaika tämän sisällyttämiseen kansalliseen lainsäädäntöön oli vuonna 2008, oikeusasiantuntijat ovat sitä mieltä, ainoastaan pieniä muutoksia on saatu aikaiseksi lainsäädännössä, eikä sanktioihin ole lähdetty niitä työnantajia vastaan, jotka eivät tunnusta tätä periaatetta. Palkkakuilu on nyt 16,4 prosenttia, kuten on useat kerrat jo mainittu. Tämä vaihtelee 1,9 prosentin 9 prosentista Puolassa. Ja tässä mielessä oli hyvin mielenkiintoista kuunnella puolalaisia kollegoita, jotka raportoivat – ainakin 20-kertaisen palkkakuilun verrattuna Eurostatin tietoihin. Ylärenä 35,5 prosenttia Tsekin tasavallassa ja Itävallassa. Siitä riippumatta, että lainsäädäntöä on ollut samasta palkasta jo yli 40 vuoden ajan. Minä haluaisin mainita myös sen, että tämä tieto on vasta alustavaa. Tässä ei ole Kreikkaa ja Viroa mukana ja me olemme kuulleet, että Kreikassa ollaan noin 20 prosentissa. Eilen kollega raportoi 30 prosentin palkkakuilun Virosta, joten tämä luku ilmeisesti on lopulta isompi. Vaikka lainsäädäntöä on, niin se ei ole turhan tehokasta. Lainsäädäntö yksin ei tietenkään riitä. Sen ymmärrämme toki. Kokemus osoittaa kuitenkin, että lainsäädäntöäkin voidaan parantaa ja voidaan huolehtia paremmin sen täytäntöönpanosta. Palkakuilu on hyvin monimutkainen kysymys ja syyt ovat moninaisia myös, mukaan lukien suora ja epäsuora syrjintä että, mutta myös sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset. Erottelu työmarkkinoilla ja se, että aliarvioidaan naisten oikeuden merkitystä. Palkkatyön ja palkattoman työn yhdistäminen, työelämän ja yksityiselämän yhdistäminen. Puolet näistä eroista. Mielestäni tuntuu, että on hyvin tärkeää pitää mielessä, että puolet näistä eroista – ovat sellaisia, että niitä ei voida selittää muulla kuin syrjinnällä. Lisäksi tilastot osoittavat, että palkkakuilu kasvaa iän myötä, koska ura keskeytyy esimerkiksi, mutta hyvin merkittävää tässä on se, että palkkakuilu syvenee niin paljon ensimmäisen äitiysloman jälkeen. Näistä syistä vastausten pitää olla moninaisia myös, holistisia. Tässä pitää yhdistää lainsäädäntötoimia muihin toimiin, vähintäänkin. Tämän mietinnön tarkoituksena, mietinnöstä keskustella naisten oikeuksien valiokunnassa ja myös täysistunnossa, tarkoituksena oli huomioida ne lainsäädännöllä, joilla parantamisen varaa olisi, koska komissiolla on velvoite – artiklan 32 mukaan uudelleen laaditussa toisinnossa tarkastella uudestaan direktiiviä, jos tarpeen on ehdottaa muutoksia 15. helmikuuta 2013 mennessä, kuten komission jäsen Reding mainitsi, me kehotamme nyt komissiota puuttumaan epäoikeudenmukaisen naisten syrjintään ja huolehtimaan siitä, että lainsäädäntö, jolla palkkakuiluun puututaan, on tehokkaampaa. Me haluamme puuttua yhdeksän alan määritelmä esimerkiksi. Määritelmän pitää kattaa ei ainoastaan bruttopalkka. Tässä pitää katsoa myös nettopalkkaa ja muita korvauksia. Kuten varmasti tiedätte, tilannearvio ja tulosten avoimuus on tärkeä. Meillä ei ole vieläkään ihan luotettavia tilastotietoja. Minä haluaisin kiinnittää huomion yhteen osatekijään. Se, että olisi tällainen palkkojen arviointi, seuranta, ainakin 10 prosenttia työntekijöistä. Sellaisissa yrityksissä, joissa 10 prosenttia työntekijöistä on naisia ja yrityksissä, joissa on ainakin 100 työntekijää. Koska useat kerrat käy niin, että palkkapolitiikkaa hoidetaan suljettujen ovien takana. Työn arviointi ja työn luokitus kysymys otettiin esiin. Kysymyksenä oli myös se, mikä on sama arvoista työtä. Minusta tuntuu, että tähän kysymykseen ei ole vielä tyydyttävällä tapaa vastattua. Toinen kysymys, joka myös mainittiin, tasa-arvoelimet ja oikeussuojakeinot. Meillä on ehdotus, jonka mukaan pitäisi olla – oikeudelliset mahdollisuudet tehdä tutkimuksia ja lähteä sanktioihin, jos sama palkka samasta työstä periaate ei toteutu. Ja voitaisiin ottaa palkkasyrjintäkysymykset tuomioistuin käsittelyyn näiden tasa-arvoelinten toimesta. Olemme sitä mieltä myös, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu pitää vahvistaa, koska ammattiliittojen vastuu tällä alalla on kiistatta merkittävä. Syrjinnän osalta on nähty, että tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Valtavertaistaminen ja suunta viivojen ohjeiden antaminen käytännön toimista esimerkiksi mainittiin. Ja sitten mukaan otetaan alakohtaiset työehtosopimukset esimerkiksi. Ja lopulta ehkä sanktioista. Emme halua tietenkään luoda uutta byrokratiaa talouksiimme, mutta joissain jäsenvaltioissa esimerkiksi Logibdi-menetelmää käytetään, kun pohditaan julkisia hankintoja. Miksei tätä menetelmää voisi käyttää kaikkialla Euroopan unionissa? Me totta kai ymmärrämme sen, että lainsäädännön kautta ei voida kaikkia näitä ongelmia ratkaista – ja ainoastaan monitasoinen, kokonaisvaltainen katsanto voi auttaa tässä työssä. Tässä prosessissa meillä kaikilla on oma vastuumme. Kiitos oikein paljon. Thank you very much and I will now... Kiitos. Nyt päätän tämän kokouksen aivan lyhyesti ruotsin kielellä. After long dog. Meillä on ollut täällä pitkä päivä. Erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Ja elinpa, erittäin paljon pureskeltavaa, mitä voimme pohtia tulevaisuudessa. Kiitän totta kai kaikkia osallistujia, kaikkia asiantuntijoita, kaikkia, jotka ovat osallistuneet paneelikeskusteluihin, kaikkia, jotka ovat olleet täällä salissa mukana. Tämä kysymys koskee meitä monia. Tänään olen kuullut, että olen joutunut joskus keskeyttämään ihmisiä. Jotkut eivät ole saaneet puhua ollenkaan tai niin paljon kuin olisivat halunneet. Tämä on tietenkin vähän ikävä, mutta katsotaan tätä nyt toisin. Katsotaan myönteisesti nyt sitä, että tämä kysymys on niin monille niin tärkeä, että meidän on vaikea ehtiä yhden kokouksen aikana. Näin tämä asia pitäisi nyt nähdä. Pidetään tätä siis myönteisenä. Tässähän on kyse syrjinnästä työmarkkinoilla ja tässä on valtavan paljon tehtävää. Ja liittäen näyttää Starkin sanomaan, ei se riitä, että puhutaan kauniisti tästä alasta. Myös konkreettisiin toimiin pitää lähteä, että saadaan tuloksia aikaiseksi. Meidän pitäisi katsoa myös muita aloja, jotka eivät liity ainoastaan suoraan työmarkkinoihin. Jotkut voivat vakuutusalasta esimerkiksi. Minulta vähän aikaa sitten kysyttiin, mikä on mielestäsi tärkein kysymys, jolla voitaisiin puuttua palkkakuiluun naisten ja miesten välisessä kysymyksessä. Poliitikon on vaikea valita yksi kysymys, kun pitää jotenkin yhdistellä ja painottaa eri asioita, mutta jos pitäisi valita yksi vain, niin minä haluaisin sanoa, että pitkällä aikavälillä kaikkein tärkein asia minun mielestäni on se, että miehet ja naiset jakaisivat vanhempainvapaan paljon pidemmälle kuin tällä hetkellä. Tämä johtaisi suuriin vaikutuksiin, kun alusta asti tiedetään, että naiset tekevät palkatonta työtä enemmän, niin tämä johtaa siihen, että työnantajat eivät niin mielellään ajattelee naisia työntekijöinä tai naisten urakehitystä. Siksi tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä tehtävistä pidemmällä aikavälillä. Olen siis iloinen, että saimme mahdollisuuden tavata täällä tänään ja että täällä oli niin monia mukana tässä salissa. Lopulta kiittäisin vielä kerran kaikkia alustajia kaikista puheenvuoroista. Kiittäisin myös mahtavia tulkkeja, jotka mahdollistavat sen, että ylipäätään voimme täällä puhua keskenämme. Kiitos oikein paljon. Och jag vill också sända en hälsning till... Ja haluaisin myöskin tervehtiä Bahrainista tullutta valtuuskuntaa, joka on täällä kuunnellut. Olen iloinen siitä, että tämä valtuuskunta on voinut kuunnella hetken myös meidän kokoustamme. Kiitos oikein paljon, että tulitte tänne. Toivottavasti tästä oli teille hyötyä. Kiitos oikein paljon. Ja lopulta muistuttaisin siitä, että parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenet ovat tervetulleita koktailtilaisuuteen heti tämän kokouksen jälkeen tässä samassa rakennuksessa toisessa kerroksessa. Vielä kerran kiitos oikein paljon. Toivon, että teillä on ollut antoisa aamupäivä. Kiitos.